Good, liebe Kolleginnen Kollegen, damit eröffne ich. Arvoisat kollegat, täten avaan kokouksemme, sillä kello näyttää jo kolme yli yhdeksän. Ensimmäinen kohta, esityslistan hyväksyminen. Olette saaneet esityslistan käyttöönne. Pieni muutosehdotus on esitetty. Kohdat 4 ja 5 aiheina merkosuuria polkumyynti asiat. Näiden käsittelyjärjestystä vaihdetaan. Onko mitään tätä vastaan? Ei näytä olevan, joten esitysistä on täten hyväksytty. Näin pääsemme kakkoskohtaan ilmoituksiin. Totuttuun tapaan, koska me peräänkuulutamme avoimuutta, niin tämäkin kokous on seurattavissa suoratoistona ja näin toivotankin tervetulleeksi kaikki kuuntelijamme Helsingistä Thessalonikiin, Lissabonista Lyneburiin. Ja olen iloinen, että Euroopan laajuisesti meitäkin seurataan. Tulkkauskin on tarjolla ja pyydänkin teitä puhumaan suhteellisen normaalin tapaan, jotta tulkeilla on mahdollisuus pysyä perässä ja hoitamaan työnsä asian kuuluvalla tavalla. Sitten INF-riveissä e on tapahtunut muutos. Edustaja Lankini korvaa edustaja Salvinin. Näin pääsemmekin kohtaan kolme. Kyse on EUn ja Meksikon välisestä periaatesopimuksesta ja sen uudistamisesta 21. huhtikuuta periaatteellinen yhteisymmärrys saatiin aikaiseksi. Ihan lyhyesti vain, että kotikuntani Hannoverin messuilla Meksiko oli kumppanijärjestäjä ja siellä ilmoitettiin tästä periaatteellisesta aikeesta hyväksyä sopimus. Ja toisaalta, kun elämme globaalissa maailmassa Trumpin sekoilujen keskellä, haluamme osoittaa, että me haluamme sääntöihin perustuvan kauppajärjestelmän ja mielestäni tämä on aivan perusteltu ratkaisu. sitten muutamat vieraat ovat tulleet tänne keskuuteemme. Uusi Meksikon suurlähettiläs Eskan Nero, tervetuloa. Lisäksi vieraanamme on pääneuvottelija Meksikon puolelta, kollega Guerra. Ja paikalla on myös EUn pääneuvottelija Rova König. Tervetuloa. Lisäksi meillä on aiheeseen perehtynyt pysyvä esittelijä, joka vastaa EU-Meksikon suhteesta ja Meksikosta ylipäätään, eli kollega Rodriguez Piniero. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Kynich. Hän voi ikään kuin alustuksen omi, omaisesti kertoa tästä periaatteellisesta sopimuksesta, kertoo meille, mistä tässä on kyse, ja ehkäpä voitte kertoa meille myöskin jotain aikataulusta. Olkaapa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin tyytyväinen, että olen täällä tänään ja me olemme hyvin tyytyväisiä myöskin siihen, että pääsimme 21. huhtikuuta periaatteessa Euroopan unionin ja Meksikon välisissä neuvotteluissa sopimukseen. Ne ovat jatkuneet nämä neuvottelut noin kaksi vuotta. Tämä on itse asiassa hyvin lyhyt ja intensiivinen neuvottelujakso ja me olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että saimme työt päätökseen ja Hanover vaikutti lisäsysäyksenä tähän loppuun saattamiseen. Jälleen kerran mielestäni tämä osoittaa, että sekä Euroopan unioni että Meksiko haluavat todellakin kansainvälistä kauppajärjestelmää kehittää. Meillä halutaan hyviä sopimuksia, haluamme päästä eteenpäin ja luoda hyvän toimista ympäristön. Tämä on, kuten puheenjohtaja totesi, haastavaa tällä hetkellä. Näyttää, että olemme periaatesopimuksen julkaiseet ja me olemme myöskin suurimman osan tekstistä verkkosivullamme julkaisseet nopeasti sopimuksen solmimisen jälkeen. Meillä on vielä jonkin verran tekstejä, jotka eivät ole valmiina. Te muistatte tämän entuudestaan on jonkin verran yksityiskohtia, jotka eivät ole vielä valmiita. Ja koska nämä neuvottelut veivät alle kaksi vuotta, on vielä asioita, joita pitää viilata teknisesti. Esimerkiksi erityisesti aikataulukysymyksiin, mutta myöskin GA-listaan. Haluaisin kuitenkin vakuuttaa, että se, mistä olemme sopineet periaatteessa, kattaa kaikki poliittisesti tärkeät osiot sopimuksesta. Mitään ei ole enää sellaista auki, joka voisi kumota tasapaino, joka näissä neuvotteluissa saatu aikaan. Mitä olemme saaneet aikaan tässä sopimuksessa on jälleen kerran jotakin hyvin kunnianhimoista. Muistatte, että meillä on ollut ö, olemassa oleva sopimus, joka toimi hyvin, mutta meillä oli puutteita, sillä se ei kattanut kaikkia niitä aloja, jotka tavanomaisesti katamme kauppasopimuksissa, ei markkinoille pääsyä erityisesti maataloustuotteiden osalta tai jalostettujen sellaisten. Tämä oli yksi tärkeä seikka modernisoida ja sitten toisekseen palvelusektori oli hyvin tärkeää. Meillä oli Meksikossa aloja, joissa me halusimme puuttua tapahtuneeseen markkinoiden vapauttamiseen, ja sen lisäksi merenkulkupalveluissa on ollut muutoksia energia- ja raaka-ainealoilla, telekommunikaatiosektorilla. Nämä ovat kaikki sektoreita, jotka ovat Euroopan unionin hyvin tärkeitä. Meillä on myöskin täydellinen investointisuoja kappale. Me saimme erittäin hyvän tuloksen aikaan. Meksiko melko aikaisin totesi, että oli valmis tekemään töitä pysyvän investointituomioistuinjärjestelmän parissa. Ja me olemme saaneet investointi suojatuomioistuinjärjestelmästä täydet takeet, mitä tulee investointeihin. Ja me olemme myöskin sopineet Meksikon kanssa, että teemme yhä monien välisen tuomioistuinjärjestelmän parissa töitä. Tiedätte, että siitä neuvotellaan vielä, sitä valmistellaan. Ja tämäkin on jotakin, kun mielestämme on hyvin myönteinen kehityskulku. Olemme myöskin tarkastelleet erityisesti ähm, muita kuin tulliesteitä. Tiedätte, että kyseessä eivät ole vain tullit. Meillä on monenlaisia esteitä. Kaupassa ympäri niin on yhä tärkeämpi puuttua niihin, jotta voisimme varmistaa sen, että markkinoille pääsy sitoumuksiamme eivät rajoita muut säännöt tai muut esteet. Tässä yhteydessä olemme yhä sitoutuneet vahvasti oikeuteen säädellä ja mm, varovaisuusperiaatteeseen. Tämä on avainkysymys. Me emme halua mm, ei-tulliesteitä, mutta meillä on kuitenkin sellaisia ei-tulliesteitä, jotka ovat kuluttajasuojan kannalta tärkeitä, kun vapaakauppa virtaa yli rajojen. Erityisesti me tarkastelemme myöskin muita kuin tulliesteitä, terveydenhoito- ja kasvinterveysalalla. Meillä oli monia kysymyksiä nykyisen sopimuksen alla ja Meksikon kanssa rinnakkain meillä on ollut erittäin hyvää edistystä. Onnistuimme tiettyjä hankalia SPS-alan kysymyksiä ratkomaan neuvotteluissa – ei vain eh, siis eh, uusia sääntöjä uutta sopimusta varten, varmistamme myöskin sen, että olemassa oleva sopimus toimii mahdollisimman hyvin, mitä tulee SPS- ja maataloustuotekauppaan. Me takaamme tässä puolesta toimintaedellytykset, eh, immateriaalioikeussuojan alalla ja meillä tulee olemaan enemmän yhteistyötä Ähm, vääristäviä käytänteitä vastustavassa työssä ähm, ja IP. Kysymysten suhteen meillä oli erittäin hyvä tulos maantieteellisen suhjan, suojan osan kannalta. Meillä oli 340 eurooppalaista alkuperämerkintää mukana. Ja kuten muistatte, me olemme olleet varovaisia. Meillä on ollut hyviä keskusteluja Meksikon kanssa erityisistä maantieteellisistä merkinnöistä aloilla, joilla on pitkäaikaista vakiintunutta kauppaa Meksikon kanssa. Olen pyrkinyt löytämään ratkaisuja moniin GA-tapauksiin, joissa meksikolaisella kuluttajalla on erityisiä intressejä ja joilla oli syytä jatkaa näiden merkintöjen parissa. Me tulee markkinoille pääsyyn, kuten aikaisemmin mainitsin, me emme ottaneet maataloustuotteita tai niiden jalosteita mukaan aikaisempaan sopimukseen. Nämä ovat nyt mukana. Meillä oli jonkin verran tulli kiintiöitä, joilla soetaan erityisen arkoja hyödykkeitä sekä Euroopan unionin että Meksikon puolelta, mutta tiettyjen prioriteettituotteiden suhteen, kuten sipi, karjan ja sienlihan suhteen saimme hyviä sopimuksia. Olet tuomaneet keskustelussa, että meillä oli äh, hankalia kysymyksiä tieliikenteessä, erityisesti mitä tulee autosektoriin. Tietenkin autoteollisuus on Euroopan kaupalle hyvin tärkeää, mutta tämä on myöskin tärkeää Meksikon kaupalle. Lopulta me pääsimme alkuperäsäännöistä kaiken kaikkiaan yksi ymmärrykseen. Pitäydymme materiaalilla 45 prosentin tasolla, johon lisätään jonkin verran lisäjoustoa meksikolaisia tuottajia ajatellen, mutta nämä ovat ajallisesti rajattuja toimia. Meidän arviomme mukaan tämä on erittäin hyvä tulos molemmille osapuolille ja selvästi suojelee eurooppalaisen autosektorin intressejä. Julkishankintoihin liittyen muistatte, että tämä oli yksi niitä aloja, joita aikaisempi sopimus ei kattanut. Meillä oli pitkällisiä keskusteluja Meksikon kanssa tästä asiasta. Meksiko ei ole koskaan tähän keskitasoa alempaan tasoon sitoutunut, ja tähän vaaditaan tahtoa, koska neuvottelut olivat niin nopeat ja koska vaalit lähestyvät. Meksiko on sopinut, että se aloittaa tai itse asiassa on jo aloittanut kuulemiset. Tarkoituksena on saada aikaan sopimus niin, että saisimme julkishankintoihin markkinoille pääsyn tiettyyn Meksikon BKT-tasoon asti. Nämä neuvottelut ovat yhä käynnissä ja ne saadaan todennäköisesti päätökseen ennen äh, vuoden 2019 alkua tai vuoden alussa. Me olemme joka tapauksessa kaiken teknisen työn ja käännöstyön saattaneet äh, päätöksen ennen kuin tämä teksti on esitelty Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tämä on meille luonnollisesti avainkysymys ja olemme työstämässä sitä Meksikon kanssa. Jos tarkastelemme hiukan sitten kaupan kehityksen kappaleita, tämä on hyvin tärkeä kappale meille. Kuten tavallisesti tässä kappaleessa turvataan sekä varovaisuusperiaate että oikeus säädellä. Ja me olemme sitoutuneet ILON yleissopimukseen ja jatkuviin ponnistuksiin yhä ratifioida ILON yleissopimukset. Kuten tiedätte, sopimus 98 on jotakin, että Meksiko ei ole vielä ratifioinut. Tämä päätös on ollut senaatissa jonkin aikaa. Seuraamme asian kehitystä ja toivomme, ähm, että tämäkin yleissopimus kehittyy myönteisellä tavalla kohti ratifiointia. Me olemme myöskin vahvasti sitoutuneet siihen, että toimeenpanemme äh, kansainvälisiä ympäristöyleissopimuksia yleissopimuksia, yleissopimuksia, jotka koskevat kauppaa kauppaa ja ilmastonmuutosta, Pariisin sopimusta, kestävää kehitystä, kestävää toimitusketjua, mm, merialueiden suojelua ja mm, viljeläinten laittoman kaupan vastustamista. Nämä olivat muutamia esimerkkejä, kuten tavanomaista mm, TC-kappaleista kappale käy kuulemiskierroksen läpi ja me saamme myöskin esittelyjä eri kertomuksista tässä yhteydessä. Haluaisin tässä yhteydessä myöskin mainita, että meillä on äm, kaksi osia. Meillä on sopimuksen poliittinen osa ja kuten ähm, kotoperäinen mm, neuvoantava on tarkastellut äh, koko sopimusta, ei vain tiettyjä kappaleita, kuten aikaisemmin, niin ryhmällä tulee olemaan mahdollisuus keskustelemaan mm, koko assosiaatiosopimuksen mm, kehittymisen ajan eri sen osioista, ja tämä on mielestämme erittäin positiivinen asia. Luonnollisesti myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat mukana, kuten tavallista. Ja nyt ensimmäistä kertaa koskaan meillä on korruption vastustamista käsittelevä eh, kappale jossa tarkastellaan myöskin kansainvälisiä yleissopimuksia ja perusperiaatteita, sellaisia, joihin Euroopan unioni ja Meksiko ovat sitoutuneet YK on puitteisto erityisesti, mutta myöskin 2030 kestävän kehityksen agendaan liittyvät sitoumukset ja G20-sitoumukset. Korruption vastaisen liitteen liite käy kuulemiskierroksen läpi on mahdollisuus kuulla riippumattomia kansainvälisiä asiantuntijoita ja saamme mahdollisesti kertomuksia asiasta. Tämä on voidaan lisätä mukaansa. Mielestäni erittäin myönteinen asia ensimmäinen kerta Meksikon kohdalla. Ja lopultakin tulee etenemiseen. Kuten mainitsin, alussa tulokset, joita olemme saavuttaneet sopimuksessa, kattavat periaatteessa kaiken se, mikä meillä on tärkeää, mutta meidän täytyy vielä viilata yksityiskohtia. Nämä keskustelut yksityiskohtien suhteen tulevat viemään vielä muutaman viikon tämän jälkeen. tapahtui vielä oikeudellinen tarkistus. Toivottavasti tämä tapahtuu nopeasti, mutta tyypillisesti se vie muutamia kuukausia. Se riippuu siitä, kuinka nopeasti osapuolet pääsevät yksi ymmärrykseen. Tämän jälkeen sopimus käännetetään. Tämäkin vie jonkin aikaa. Eli mitä aikatauluun tulee, me pyrimme saattamaan tekniset keskustelut päätökseen toivottavasti muutaman kuukauden kuluessa. Tämän jälkeen tapahtuu oikeudellinen työ, joka toivottavasti tulee päätökseen vuoden loppuun mennessä, mutta meillä on nämä kysymyksiä siitä, kuinka vaikeaa tämä työ on. Ja kuten tiedätte, kääntäminen tavallisesti vie viidestä kuuteen kuukautta, jopa joskus pitempäänkin, mikä tarkoittaa sitä, että loppusopimus, lopullinen sopimus voidaan esitellä Euroopan parlamentille ja jäsenmaille jossain vaiheessa 2019. Tietenkin pyrimme nopeuttamaan työtä, mutta meillä on rajoituksia kapasiteetin mahdollisuuksien suhteen. Nämä ovat äh, tulevat vaiheet. Ehkäpä päätän puheenvuoroni tähän ja voin luonnollisesti vastata kysymyksiin. Paljon kiitoksia. Vielä sen verran kysyisin teiltä, että investointiosio ja palvelut ja tavarat, siihen liittyvä osio, aiotteko se esittää tässä yleispaketissa vai voidaanko siihen liittyen edetä eri tahtiin? Eli yleisosion suhteen toimitaan nopeammin ja mitä tulee investointiosioon, niin siltä osin sitten eteneminen olisi hiukan verkkaisempaa. Question. Uh, Tämä on oikein hyvä kysymys koska tämä on assosiaatiosopimus, koko sopimus esitellään yhtenä kokonaisuutena neuvostolle eh, sen menettelyjä varten ja parlamentille parlamentin menettelyjä varten. Paljon kiitoksia ja seuraavana pysyvä edus, eh, esittelijä Rodrigo Spinier, olkaa hyvä. Kiitos, haluaisin aluksi toivottaa tervetulleeksi Meksikon suurlähettilään ja hänen joukkueensa ja myöskin Rova Köynigin komissiosta. Uskon, että me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tämä sopimus on tulossa hyvällä hetkellä. Nimittäin tällä sopimuksella Euroopan unioni ja Meksiko lähettävät selkeän viestin koko muulle maailmalle. Kun muut puhuvat protektionismin puolesta ja, ja pyrkivät äh, käynnistämään kauppasotia, on tärkeää, että myöskin jotka ovat tässäkin, jos tiedetään, miten ne olivat, mutta ei miten ne lopetetaan. Tämä on kuitenkin Euroopan unionin ja Meksikon sopimus, joka koskee kauppaa, ja oikeuden, joka on oikeudenmukaista ja perustuu sääntöihin. Tätä kautta me myöskin nykyaikaistamme kauppasuhteemme Meksikon kanssa, ja, ja joka on ollut todellakin tarpeen nyt edellisopimuksen jälkeen, joka on vuodelta 1997. Meidän suhteemme Amerikan tätä kautta vahvistuvat ja myöskin vahvistamme asemiamme kansainvälisillä foorumeilla. Ja tämä on asia, joka ei välttämättä nouse esille, nimittäin Euroopan unioni, Amerikan, Latin, Latin-Amerikka, me yhdessä edustamme 25 prosenttia maailman väestöstä ja BKT maailmassa ja eh, Meksiko on taloudessa katsottuna toiseksi voimakkain valtio Amerikassa siis sekä talouden että väestön osalta, joten on tärkeää, että me pyrimme parantamaan ja laajentamaan poliittisia, taloudellisia ja kaupallisia suhteitamme ja käytämme tätä kansainvälisillä foorumeilla niin, että teemme yhteistyötä globaalistuvassa maailmassa niin, että päädymme kohti oikeudenmukaisempia ratkaisuja. Nämä ponnistelut, joihin Meksiko on ryhtynyt jotka ovat koskeneet hyvin mutkikaita kysymyksiä ja joissa näkemykset ovat olleet hyvin erilaisia, kun tähän asti on voitu nähdä. Puhun tässä nyt uudesta investointipolitiikasta, jota me olemme puolustaneet tässä Euroopan parlamentissa, joka ei ollut alkuperäinen kanta, jonka mukaan olisi toimittu Meksikossa nimenomaan tätä sovittelujärjestelmää, kiistojen sovittelujärjestelmää ja myöskin se, että tunnustetaan eh, myöskin muut viitteet. Kehitys on ollut erittäin myönteistä ja haluaisin myöskin sanoa, että näin on voitu nähdä pysyvästi ja myöskin kaikkiin osin puolivuodessa myöskin komission osalta voi, kantaa on erittäin hyvä, koska Voidaan sanoa, että tämä on todellakin ennätysaika kahdessa vuodessa nykyaikaista sopimusta, joka on näin laaja kuin tämä sopimus. Puhun tärkeimmistä saavutuksista, joita tässä on saatu. Se, että tähän on ensimmäisen kerran mukaan kauppasopimukseen, korruption vastainen luku minusta näyttää todella uskomattomalta. Se on äh, todella tärkeää, koska meidän täytyy tukea Meksikoa siinä, että se voi taistella tällaista äh, ongelmaa vastaan, joka todellakin on hyvin vaikea Meksikolle. Ja on tärkeää toimia yhdessä korruptiota vastaan, kuten täällä todettiin, ja myöskin, myöskin ää, äh, ää, äh, tätä toimintaa siis vastaan sekä kam- sisäisesti että kansainvälisesti. Myöskin maantieteelliset merkinnät, jotka liittyvät toimintaan Meksikan markkinoilla, näiden osalta saavut tulokset ovat myöskin perustavanlaatuisia, ja myöskin pääsy markkinoille, julkisiin hankintoihin, josta Rova König puhui, ja jotka ovat tietysti unionin Euroopalle, Euroopan unionille erittäin tärkeä asia, ja mitä sitten tulee myöskin hankintojen avaamiselle myöskin keskushallinnon tason, alemmilla hallinnon tasoilla, mikä on hyvin tärkeää Minusta näyttäisi myöskin perustavanlaatuiselta se, että ensimmäisen kerran meillä on kauppasopimus, jossa on luku, joka koskee eh, kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että kauppasopimuksissa voitaisiin, joka ensimmäisen kerran myöskin pieniä ja yrityksiä, koska tavallisesti nimenomaan monet eh, monikansalliset suuret yritykset hyötyvät näistä kauppasopimuksista ennen kaikkea. Ja ne silloin eivät joudu kohtaamaan enää kaikkia eh, hallinnollisia tulliesteitä, joita eh, saattaa olla kaupan tiellä. Joten se, että nyt keskitytään pk-yrityksiin, jotka ovat päähyötyjiä kauppasopimuksesta ja että asetetaan kes- otetaan käyttöön kaikki välineet, joilla pk-yritykset voivat hyötyä tästä kauppasopimuksesta on todellakin perustavanlaatuista. Kauppasopimukset, niissähän, niistä neuvottelevat hallitukset, niin ja ne sopivat niistä edistääkseen yksityisen sektorin harjoittamaa kaupankäyntiä. Tärkeää on myöskin vahvistettu vuoropuhelu ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen. Se on myös jotakin uutta. Ja tässä on, tämä uusi elementti, joka tässä sopimuksessa on, ja se on huomattava askel eteenpäin, joka tulee olemaan viitteenä kaikelle muulle. Ja kysymys ei ole pelkästään siitä, että kansallisyhteiskunta olisi mukana sen luvun osalta yksinomaisesti, joka käsittelee kestävää kehitystä, mikä tähän asti on ollut tapana, Kysymys on myöskin sellaisista aiheista, jotka ovat koskettaneet parlamenttia tähän asti, jotka ovat esillä. Jo näihin aiheisiin kuuluisivat muun muassa seuraavat. Se, mitä tulee siis kestävän kehityksen lukuun, meidän täytyy kunnioittaa samalla tavoin sosiaalisia työ- ja ympäristöoikeuksia, jotka on merkitty jo Kanadankin sopim- tehtyyn sopimukseen. Meksiko, kuten Rova König sanoi, ei vielä ole ratifioinut yleissopimusta 98, joka on kansainvälisen työjärjestön yleissopimus. Tämä olisi hyvin tärkeää, koska kysymys ei ole pelkästään siitä, että helpotamme hyödykkeiden ja palveluiden osalta kauppaa. Tärkeää on myöskin, että kauppa on väline, jolla edistetään kehitystä, jolla luodaan työpaikkoja, jolla luodaan kasvua. Ja tärkeintä on katsoa, missä olosuhteissa, sosiaalisissa työolosuhteissa, ympäristöolosuhteissa tuotetaan näitä hyödykkeitä ja palveluita. Ja meistä näyttäisi perustavanlaatuiselta Meksikon viranomaisten sitoumus sitouttua siis ratifioimaan tämä yleissopimus 98 panna se toimeen kansainvälisen, kansallisen lainsäädännön puitteissa. Mitä tulee näihin maantieteellisiin merkintöihin, on myönteinen se muutos, joka on tapahtumassa Meksikossa, jo, jolla ei ole tällaista järjestelmää. Ja se, että nyt on tunnustettu se lista, joka koskee tätä, on minusta hyvin tärkeä askel eteenpäin, mutta kuitenkin tässä nousee esille tiettyjä epäilyksiä, nimittäin jotkin maantieteelliset merkinnät, esimerkiksi Manchego eh, juuston on joitakin muitakin alkuperämerkintöjä, jotka koskettavat Italiaa ja Ranskaa. Ja tämän järjestelmän puitteissa täytyy olla varmaa sen, että ei tapahdu mitään eh, kuluttajien harhauttamista on olemme joitakin tuotteita kuitenkin, manchego-juustoita tuotetaan Espanjassa, mutta se ei ole sama tuotte kuin eh, Castilla Manchan eh, Espanjan alueella siis tuotettu eh, manchego-juusto. On hyvin tärkeää sanoa ja osoittaa, että on kysymys aivan eri tuotteista, jotta ei synny mitään sekannusta. Ja tässä yhteydessä haluaisinkin kysyä siitä, miten tullaan valvomaan käytännössä sitä, että täytetään sopimuksen määräykset, jotka liittyvät maantieteellisten merkintöjen kunnioittamiseen. Rova König puhui siitä, että poliittisesti kaikki tärkeää on vedetty mukaan tähän sopimukseen, mutta tässä mainita sukupuolesta minusta se olisi myöskin hyvin tärkeää. Mikään kaussopimus, joka tehdään 2000-luvulla, ei voi unohtaa puolta väestöstä. Ja minusta on tärkeää, että otetaan myöskin tällaiset lausekkeet, jotka ovat sukupuolta koskevia lausekkeita, ja sitten mm, yksi, ele, yksi elementti, joka on tärkeä myöskin lauseke, joka koskee ihmisoikeuksia, Tämä on kausopimus, niihin on otettu mukaan tällaisia komiteita, mutta minä huolestuttaa, ja tämä parlamentti huolestuttaa se, että assosiaatiosopimuksessa tämä on mainittu osana näitä ei ole, joten tämä olisi tärkeää, että tällä osalta myöskin oltaisiin avoimia. Thanks a lot. Uh... Paljon kiitoksia. Kiitoksia näistä ensiarvioista. Puheenvuoro seuraavaksi varjoesittelijöille ja sen jälkeen varsinaisten edustajien puheenvuoroihin. Yritetään esittää asiat lyhyesti ja ytimekkäästi, sanotaan kaksi minuuttia per edustaja. EPP-kollega Fiisas, korvaako hänet? Joku täällä eipä näytä. Kollega Emma McClarkin, hänkään ei ole paikalla. Dita Alden puolelta, olepa syvä. Um, Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella komissiota näistä saavutuksista. Mielestäni tämä on tärkeä viesti, jonka unioni nyt välittää. Eli me olemme onnistuneet uudistamaan eu meksikosopimuksen sopimuksen ja että EU edelleenkin puolustaa kaupan vapauttamista. Yksi ainokainen asia, joka minua hiukan huolestuttaa muilta osin, niin että sopimus on mielestäni hyvä, on häpeällistä, että jos me haluamme päivittää sopimusta, niin emme huomioi sellaisia tärkeitä asioita, jotka ovat näinä aikoina tärkeitä yrityksille. Täällä ei ole tietovirtoihin liittyvää kappaletta, se on häpeällistä. Japani esimerkki jokunen kuukausi sitten osoitti, että me tarvitsemme tällaista Joten miksi meillä ei ole tällaista lukua, jossa puhutaan Meksikon tapahtuvien tietovirtojen käsittelystä ja sitten aikataulusta? Voisiko komissio tarkentaa kommenttiaan, eli miten prosessi tulee etenemään? Totesitte, että käännöstyö vie aikansa, mutta milloin sopimus voitaisiin panna täytäntöön? Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Sitten vihreiden puolelta edustaja Hautala. Ähm. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti on aika uudistaa sopimusta Meksikon kanssa, mutta minun ryhmälläni on vielä monia avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi kuinka tulevaisuuden hallitusten kädet sidotaan tämän sopimuksen kunnioittamiseen, sillä kaikki tiedämme, että tämä periaatesopimus on tehty keskellä vaalikampanjaa, ja ensimmäinen heinäkuuta on parlamenttivaalit. Kuinka paljon liikkumavaraa uudella hallituksella tulee olemaan tämän ähm, sopimuksen kanssa toimiessaan? Ja toisekseen, jos nyt hyvin luen tämän sopimuksen tekstin, kappale 22.4 sanoo, että investoijia voi ähm, vedota sopimusrikkomukseen ja hakea kompensaatiota, vaikka sopimus ei astuisi koskaan lopullisesti voimaan. Onko todellakin näin ja miksi? Ja kolmannekseen te hyvin yksityiskohtaisesti selititte kestävän kehityksen kappaleen sisältöä, mutta en ole aivan tyytyväinen kuullessani, että tässä listataan suuri määrä kansainvälisiä yleissopimuksia ja että esimerkiksi ILON yleissopimuksen 96 suhteen on odotuksia, mutta sitä ei ole ratifoitu vielä. Ja se olisi kuitenkin tuotantoketjun avoimuuden kannalta hyvin tärkeää. On mielenkiintoista, että tässä pyritään villieläimiä ja kestävää tuotantoketjua suojaamaan, mutta on todella, onko todellakin niin, että tällainen paneeli on riittävä takaamaan, että näin todellakin tapahtuu. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, rahanpesu. No, meillä on dokumentoituja tapauksia ähm, roskopankeista, jotka ovat rahanpesussa mukana. Oletteko te äh, valmiina ottamaan äh, sitä varten äh, vielä seikkoja mukaan korruption vastaisen kappaleeseen? Kiitoksia. Tiziana ei ole paikalla ja Lovakaan ei ole täällä, mutta Anna Minior, olepas hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin komissio aina toistaa toistamistaan, että kauppasopimukset hyödyttävät molempia osapuolia. No se on kysymysmerkki. Jos katsotaan tämänhetkistä vaalitaistelua, niin energia halutaan saada valtiovallan kouraan, ja tämähän ei olisi hyväksi eurooppalaisille yrityksille, eli tämä ei ole mikään etyluote, me meidän näkökulmastamme katsottuna. Ja sitten komissiolle yksi kysymys. Komissio ja Lissabonin sopimuksenkin mukaan pitäisi toteuttaa kestävyysraportti, ja tällainen raportti ei ole vielä toteutettu. Miten tässä vaiheessa voidaan sitten päästä jo tällaiseen periaatesopimukseen? Toivoisin, että komissio ottaa tämän asian huomioon. Sitten korruptio, se on, melko, on melkoinen ongelmi, myöskin huumausaineongelma. Joten miten tällaisiin äh, kysymyksiin ei ole puututtu laisinkaan tässä uudessakaan sopimuksessa? kun, missä määrin tämä äh, korruptiovastaisen taistelun luku on äh, velvoittava ja sitova, ja minkälainen sanktiojärjestelmä on olemassa. Ja sitten mitä on sovittu Meksikon kanssa ratifioinnista koskien ILO-sopimuksia ja missä määrin EU tulee sitä peräänkuuluttamaan. Ja lopuksi vielä seuraava. Sanottiin, että yksityiskohdista on vielä neuvoteltava, neuvoteltava, mutta mehän tiedämme, että Piru piilee yksityiskohdista, joten voitteko kertoa enemmän, mistä yksityiskohdista on kyse ja miksi näistä yksityiskohdista ei ole tähän mennessä päästy vielä yhteisymmärrykseen? Kiitoksia. Thanks a lot. Oikein paljon kiitoksia. Caroline Grants, olkaa hyvä. Ja, ich finde... Kiitos puheenjohtaja. Minustakin on erittäin myönteistä, että on korruption vastainen lauseke, ja minä kysyisin, mitä välineitä tarvitaan, niin että tämä todella voidaan toteuttaa, tällainen konsultaatiomenettely, riittääkö se on minulle sitä hiukan epäselvää. Ihmisoikeuslauseke, se on myönteistä. Me tiedämme, eh, että ei ole täysin selvää, miten tämä prosessi tapahtuu. Jos jokin katsoo, että hänen oikeuksiaan on rikottu, minusta olisi mielenkiintoista tie, kuulla se, minkä tahon puoleen hän voi kääntyä. Kuka silloin päättää, siitä, äh, esimerkiksi lopetetaanko yhtäkkiä kaupan äh, suostumuskohtelut tai vastaavat, keitä tässä on mukana. Ja sitten nämä ILO-normit, äh, me tiedämme, että kaikkia yleissopimuksia ei ole ratifioitu. Tulemmeko todellakin solmimaan sopimuksen vasta sitten, kun nämä on kaikki ratifioitu? Mehän pidämme tätä erittäin tärkeänä, mikä on tilanne näiltä osin. Ja sitten kestävyyttä koskeva luku. Tehän tiedätte, että sanktiomekanismit ovat minulle hyvin tärkeitä. Mikä on tilanne toimittajien, ammattiyhdistysten, kansalaisjärjestöjen osalta, joita vainotaan? Eh, heitä on jopa surmattu. Onko niin, että ei ole mitään sanktiomekanismeja, jos tapahtuu rikkomuksia? Silloin emme voi myöskään todella suojella työntekijöiden oikeuksia tai ympäristönormeja. Muistuttaisin, että entinen kollegamme myöskin oli, joka oli vastuussa tästä asiasta, piti kiinni siitä, että olisi tällainen sanktiomekanismi, mutta siitä oli jäänyt valitettavasti kovinkaan paljon jäljelle. Miten näitä oikeuksia voidaan suojella, jos ei ole olemassa mitään sanktiomekanismia? Ja sitten tämä Arvaisuusperiaate sekään ei ole oikein huomioon otettuna tässä. Jos siis on siihen koskevia rikkomuksia, niin miten toimii sanktio? Tässä on minun kysymykseni. No, mä... Hienosti aikataulun mukaisesti sitten Maria Rinne, olkaapa hyvä. Kiitoksia. Minulla on sama kysymys koskien heinäkuun alun vaaleja. Kuinka paljon liikkumavaraa on siinä tapauksessa, että valta vaihtuu? tämän sopimuksen neuvottelussa. Mielestäni meidän pitäisi jättää liikkumavaraa, kun meillä on uusia valittuja edustajia tulossa, jotka eivät tähän keskusteluun ole vielä osallistuneet. Haluaisin tietää siis, mikä liikkumavara on sitten sopimus, joka on nyt olemassa, jos me tarkastelemme Pohjois-Amerikan kauppasopimusta Meksikon kanssa. Siellä on kappaleita lasten työhön ja työturvallisuuteen liittyen ja työntekijät ovat pyrkineet tekemään valituksia siitä, etteivät yritykset kunnioita näitä sitoumuksia, mutta nämä eivät ole valitettavasti johtaneet mihinkään, sillä sopimuksissa ei ole sanktiomekanismia, joka olisi toimeenpantavissa kylliksi. Onko teillä tätä pohdintaa ollut mukana? sitten kolmas kysymys, tuomioistuinten äm, kokoonpano. Tiedän, että meillä on äm, olemassa uusia kauppasopimuksia. Tuletteko te jatkamaan nyt jonkinlaisen sekamuotoisen mallin mukaisesti? Ja mitä tulee tähän investointi suojatuomioistuin järjestelmään, jatkaako samalla tavalla kuin Kanadan mallin mukaan? Mikä on nyt tilanne tämän suhteen ja mikä on Kanadan mekanismin tulevaisuus Kanadan suhteen ollaan myöskin puhuttu tästä kestävän kehityksen kappaleesta. Haluaisin tietää, mikä sen su- tilanne on vielä tässä sopimuksessa. Kiitoksia seuraan edustaja Sussa. Kiitoksia ihan lyhyesti, sillä useimmat asiat ovat tulleet jo kysyttyä. Kaksi keskeistä kysymystä. Onko se ennakkoehto, että olemassa olevat ILO-sopimukset ratifioidaan ennen kuin sopimus voi astua voimaan, vai onko vain annettu ymmärtää, että asia hoidetaan jossain vaiheessa kuntoon, mutta tällaiset aiesopimukset, niistä meillä on huonoja kokemuksia menneisyydestä. Ja sitten toinen kysymys se liittyy täytäntöönpanokelpoisuuteen. Mehän olemme keskustelleet pitkään myöskin komission kanssa kau kauppasopimusten kestävyysperiaateen lukujen täytäntöönpanosta. Mitä uudistuksia nykysopimukseen on tulossa? Tärkeä kysymys. Seuraavan edustaja Ryvi. Kiitos. Yksi kysymys on se, onko jo laskettu, minkälaisia tulevat olemaan nämä hyödykkeiden virrat. meillä on tämä yhteinen tutkimuskeskus Sevillassa, mutta onko olemassa yksityiskohtaisia analyysejä siitä, miten tavaravirrat tulevat kehittymään. Etelä-Korean sopimuksesta opimme, että kummallekin osapuolelle kasvu oli yli 30 prosenttia. Se oli todellinen menestystarina ja se on johtanut moniin uusiin työpaikkoihin, johtanut vaurauteen. Ja minua kiinnostaisi, onko tässä laskettu, että näin tulisi myös käymään. Mehän luotamme toiseksi tuomioistumiin Meksikossa siis siinä, miten kaikki voidaan toteuttaa. Kaikki määräykset tässä sopimuksessa on niiltä osin äh, me luotamme Meksikon tuomioistuimiin, mutta kuulen täällä keskustelussa, että ei ole tyytyväisyyttä kaikkeen. Olisiko mahdollista, että tämä asia tulisi tällaisiin kiistoratkaisustuomioistuimiin, jotka tälläkin on jotkut torjuneet? Kiitoksia. Seuraavan edustaja Jamie. Yritän puhua nopeasti. On aivan selvää, että viesti, jonka me annamme, on aivan vahva, ainakin naudanlihasektorin osalta, se, että on Merkosuurin, niin edespäin, niin edespäin. Tilanne on nyt tämän sektorin suhdelta aivan selvä. Ja täytyy ottaa huomioon, että olosuhteet eivät ole lainkaan samat. Meillä on hormoneja, erilaisia käytäntöjä, joita Meksikossa harjoitetaan. Ja tämä aiheuttaa sen, että meillä on tiettyjä ongelmakysymyksiä terveyden ja kasvin terveyden ja tämän kuuluisen varovaisuusperiaatteen suhteen. Ja tässä meillä on myöskin jäljitettävyysongelma ja merkintäongelma. Tässä myös pääsemme korruptiokysymyksiin. Eli merkinnät, joita on elintarvikkeissa, joita tuodaan Meksikossa, uskoisin, että meillä pitäisi olla oikeudellinen järjestelmä tämän merkinnän suhteen. Meillä on mm, Yhdysvalloissa olemassa oleva järjestelmä, joka on systemaattisesti syrjinyt tuotteita, jossa ei ole tätä kasvatettu ja teurastettu merkintää. Näiden merkintöjen tarkoitus on informoida kuluttajaa. Meillä on vastaava merkintä on jo olemassa, esimerkiksi ähm, syntynyt ja teurastettu Ranskassa. Kuinka otetaan huomioon tämä ei-syrjimättömyyden periaate. Meidän mielestämme varovaisuusperiaatetta ei missään tapauksessa uhrata, sitä pitäisi päinvastoin alleviivata. Tässä olivat ne kysymykset, joita minulla oli. Minä haluaisin valaistusta näihin kysymyksiin, haluaisin tietoa teidän tavoitteistanne, sillä kuten esittelijä totesi, kuluttaja ei saa johtaa harhaan, ei ähm, alkuperämerkintöjen suhteen hänen terveydentensä tai edes äh, vain valinta tilanteen suhteen. The new ambassador, Mr. Escanero. Kiitoksia. Seuraavana suurlähettiläs Escanero. Maksimissaan viisi minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin haluaisin sanoa teille ja valiokunnan jäsenille kiitokset siitä tilaisuudesta kuunnella teidän keskusteluanne ja osoittaa teille muutama sana uutena Meksikon lähettiläänä Euroopan unionissa. Minulle on erittäin suuri ilo voida osallistua tähän kokoukseen, joka on ensimmäinen tämän valiokunnan kokous eh, tämän eh, uuden kauppasopimuksen eh, alustavan lop, neuvottelun loppuun säättämisen jälkeen ja on tärkeää, että voitaisiin saada aikaan se, että vahvistettaisiin strategisia ja taloudellisia yhteyksiä Euroopan unionin ja Meksikon välillä. Tämä sopimus on sopimus, joka kattaa hyvin laajoja asioita. Se on hyvin kunnianhimoinen, se on innovatiivinen. Ensinnäkin se vahvistaa poliittista vuoropuhelua ja luo, antaa asettaa poliittisen vuoropuhelun korkeammalle tasolle ja antaa sysäyksiä keskusteluun sekä parlamenttien välillä että kansallisten välillä kahdenvälisessä aineista kysymyksessä Meksikon ja EUn välillä, mutta myöskin Tämä liittyy myöskin suuriin kansainvälisiin ponnistuksiin, jotka liittyvät äh, rauhaan, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen. Mitä tulee yhteistyöhön, sopimus luo meille foorumin, jolla voidaan saada aikaan uusi yhteistyön paradigma, joka voi vahvistaa se yhteistyötä sekä julkisella että yksilöllä tasolla myöskin tek- tekniikan ja tieteen alueella ja myöskin yhteistyötä alueellisella tasolla jotta voimme myöskin vahvistaa resursseja tältä asolta ja saada aikaan ihmistä kehitystä. Mitä tulee sitten talouteen, epäilemättä tämä sopimus avaa uus, suuria mahdollisuuksia hyödykkeille ja palveluille päästä toistojen markkinoille, niin että voidaan helpottaa investointeja sekä unionin, Euroopan unionin ja Meksikon välillä. Ja tämä on erityisen tärkeää pienille ja keskisuurille yrityksille. Joten kokonaisuudessaan sopimus on, josta kumpikin osapuoli hyötyy. Se on kannalta sellainen, että todellakin siitä molemmat saavat hyötyä ja se vahvistaa kansallista kehitystä ja se mahdollistaa sen, että voimme monimuotoistaa suhteitamme ja se myöskin antaa meille mahdollisuuden yhdessä Meksikon ja Euroopan unionin esiintyä kansainvälisillä foorumeilla. Mutta ennen kaikkea tämä sopimus antaa voimakkaan viestin kansainväliselle yhteisölle siitä, miten tärkeää vapaa kauppa on. Vapaa kauppa, joka noudattaa kestävän kehityksen ja sosiaalisen osallistuvuuden periaate. Tämä on hyvin tärkeä poliittinen viesti, jolla myöskin pyrimme edistämään moninkeskisyyttä ja että siitä noudatetaan sääntöjä, sääntöjä kaikkien osalta, joita, sääntöjä siis, jotka, joita kaikki noudattavat. Tämä on tärkeä viesti kansainväliselle yhteisölle siitä, että Meksiko ja Euroopan unioni, me katsomme, että olemme toisille välttämättömiä kumppaneita siinä, että luodaan uutta maailmanlaajuista hallintoa, joka katsoo tärkeänä kehityksen, joka on äh, oikeudenmukaista maailman tasolla, maailmassa, jossa me voimme kohdata tehokkaasti ne haasteet, jotka ovat suuria ja joita tämä muuttava maailma meille kaikille esittää. Maailma, jossa keskinäinen riippuvuus on yhä suurempaa, jossa yhteydet, keskinäiset yhteydet lisääntyvät yhä enemmän. Meksikon äh, suurlähetystö on valmis tekemään yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa, jotta voidaan vahvistaa yhteyksiä Meksikon ja Euroopan unionin välillä. Ja haluamme myöskin ilmoistaa, että me odotamme suurella mielenkiinnolla työmatkaa, jonka tullaan tekemään kesäkuun alussa Meksikoon. Sen tulee tekemään tämän valiokunnan esittelijä tämän sopimuksen osalta. Edes johtaja Immaculada Rodriguez Piniero ja, ja hänen on mukanaan myöskin eh, edustaja Santiago Fisas. Odotamme heitä mielenkiinnolla ja toivomme, että tästä voidaan, tätä kautta voi myöskin vahvistaa meidän välisiämme suhteita. Joten herra puheenjohtaja, haluan, eh, haluaisin antaa puheenvuoron eh, kaupan asioista vastaavalle edustajalle lähestystössämme, joka vastaa teknisistä neuvotteluista tämän eh, uuden sopimuksen osalta. Kiitos. Gracias, embajador. Kiitos, herra lähettiläs. Tämä sopimus on hyvin tärkeä, se on tulossa hyvin tärkeällä hetkellä, kun on todettu, ja ajatellen maailmanlaajuista kaupan kaupan tilannetta, se on tärkeä siksi, että se poistaa sen myytoksen, että Meksikon on äh, ollut vaikeuksia naftan jälkeen, mutta tämä on hyvin meille tärkeää. Ja se on myöskin sitä Euroopan yli, koska tämän kaupan pilarin kautta voidaan saavuttaa kunnianhimoisia tavoitteita ajatellen markkinoille pääsyä, siis äh, hyödykkeiden ja palvelun osalta ja tämä merkitsee myös sitä, että siinä on myöskin tiettyä herkkyyttä, joka liittyy siihen, että katsotaan asioita tasapainossa. Kuten edustaja Rodriguez Pinedo sanoi Meksikon tapauksessa, nämä neuvot, tasapainot ovat hyvin tärkeää. Tässä on hyvin paljon uusia innovatiivisia aiheita, joista me näemme, että on välttämätöntä saada aikaan tuloksia. Tässä mielessä kuitenkin me olemme menossa nyt tuntemattomille vesille, mutta tämä tämän kautta on aika sama myöskin tuomioistuimia, jotka ovat keskisellä voidaan ratkaista investointien ja valtiovälisiä ristiriitoja. On hyvin vähän maita, jotka ovat olleet valmiita hyväksymään tällaisen ratkaisun, ja tämä on selkeästi luottamuksen nostus Euroopan unionille. Myöskin sitoumukset, joihin komission on äh, tehty liittovaltion tasolla, täällä on mainittu, että se, että Meksiko on äh, sitoutunut osallistumaan niihin sitoumuksiin, jotka liittyvät eri valtioiden pääsyyn markkinoille. Tähän yksi näistä kysymyksistä on maantieteelliset merkinnät. Tämä on hyvin tärkeä asia Euroopan unionille ja kummallakin valtiolla on olemassa tiettyjä määräyksiä, jotka liittyvät tähän, mutta on hyvin tärkeää, että saadaan aikaan sellainen suojelun taso näiden maantieteellisten merkinnän osalta, joka koskee tiettyjä elintarvikkeita ja tuloksena on yli, yli 300 nimeä, jotka ovat, ovat olleet Euroopan unionin listalla. Meksikolaisella on 20 tuotteista ja 19 eh, käsityöalan tuotteista, jotka ovat sellaisia, joiden tulevaisuus voidaan suojella. Me tulemme saamaan aikaan suurman avauksen myöskin maatalouden tuotteille. Voimme saada myöskin vakiinnutettua tätä kautta rakenteellisia uudistuksia Meksikossa esimerkiksi energia-alaan ja telekommunikaatioalaan. Ja voidaan myöskin saada kestävää kauppaa ja myöskin katsoa tukea, joka liittyvät energiaan, niin myöskin korvitavasta toimintaa tukea PK-yrityksille ja myöskin edistää mikrobiristenssi vasta toimintaa, myöskin eläinten hyvinvointia Joten lopuksi sanoisin, mitä suurlähettiläs sanoi, että, että minäkin olen tämän valiokunnan jäsenten käytettävissä siinä tapauksessa, että heillä on kiinnostusta asioihin ovat minun maani kohtaan ja minun maani kantoja kohtaan kaupan kysymyksessä. Ja haluaisin myöskin esittää suuret kiitokset neuvottelujoukoille siinä, että he ovat pyrkineet samaan aikaan tämmöisen muokseen. Ja haluaisin erityisen erityisen kunnian esittää kiitokset eh, kollegani Elena Köynigin työlle neuvottelun johtajana. kiitoksia, kiitoksia tästä hienosta tarjouksesta, että olette valmiita tukemaan meidän jatkotyötämme. Paljon kysymyksiä ja kommentteja on tulossa. Ennen kuin puheenvuoro siirtyy kollega Königille, niin toivoisin, että eh, ulkosuudenhallinnon edustaja Pons ihan lyhyesti kertoo pelin poliittisesta osiosta. Täällähän puhuttiin jo ihmisoikeuksista ja muista asioista, jotka liittyvät tähän poliittiseen osioon. Sí, muchas gracias, eh, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyt sanainen, koska täällä lähestulkoon kaikki on jo sanottu, mutta minusta on kuitenkin tärkeää, ja sanoisin, että voin todeta, että on saatu aikaan hyvää edistystä kaikilla tämän sopimuksen osa-alueilla. Ja tiedätte erittäin hyvin, kysymys on globaalista sopimuksesta, jossa on eri lukuja, neljä lukua, jotka käsittelevät poliittisia aiheita, kauppaa käsitteleviä aiheita. Ja kaikissa näistä on saatu aika hyvää edistystä, voin todeta tämän. Konkreettisesti poliittisen ja yhteistyön osalta voidaan sanoa, että tämä sopimus, olemme saaneet neuvottelupäätöksen jo viime vuoden marraskuussa – ja olen tyytyväinen myös siinä osalta, että on nähtävissä sopimuskaupan osalta, joka on saatu päätöksen huhtikuun aikana, niin kuin tällä on todettamaan hyvin myönteistä. On myös teknisiä kysymyksiä, jotka ovat vielä jäljellä. Työ tulee jatkumaan institutionaalisten kysymysten osalta ja muiden lopullisten kysymysten osalta, mutta kuten kollegat ovat todenneet, olimme pääsemässä sopimukseen, joka sen Vastaan sopimuksen vielä niistä kysymyksistä, jotka ovat edelleen auki tulevien viikkojen aikana. Ja niin kuin sanottu, mistään ei ole sovittu, niin kuin kaikesta on sovittu. Ja tämä avaa sellaisen prosessin, jossa parlamentin ääni on olennaisen tärkeä haluaisin, jos on kysymyksiä, olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. seuraavalle. Kollega Kyynis. Eh, <clears throat> thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtajia ja kiitoksia kaikille jäsenille erittäin hyvistä ja moninaista kysymyksistä. Saa nähdä, kuinka nopeasti pääsen nämä läpi. Voisin aloittaa kysymyksestä, joka koskee kauppaa ja kestävää kehitystä. Kyllä, eh, kestävän kehityksen kappaleen sitoumukset. Tämä kappale on verkossa saatavilla, mitä tulee eh, sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin ovat hyvin samankaltaisia kuin SETA-sopimuksissa, eh, mutta meillä on ehm, säädöksiä Euroopan unionin ja Meksikon välisissä sopimuksissa myöskin. Esimerkiksi tässä mainitsin eh, Pariisin sopimuksen liittyvät sitoumukset ja kansalaisyhteiskunnan mukaan oton. Ja meillä oli nimenomaisia säädöksiä biodiversiteettiin liittyen. Meillä on kokonainen artikla yritysten yhteiskuntavastuusta. Nämä ovat siis asioita, joita todellakin Euroopan unionin ja Meksikon välisissä sopimuksissa on vahvistettu, jos vertataan sopimusta SETA-sopimukseen, johon viitattiin. Mitä tulee sitten äm, toimenpanomekanismi, tämä on luonnollisesti kysymys, josta on keskusteltu hyvin paljon monissa eri keskusteluissa komission jäsenten kanssa. Kuten mainitsin, meillä on näitä klassisia toimeenpanomekanismeja, joissa on erilaisia toimia. Meillä on mahdollisuus käyttää kansalaisyhteiskunnan edustajia, meillä on mahdollisuus luoda paneeli ja meillä on mahdollisuus julkaista tehtyjä kertomuksia. Komissio on vakuuttunut siitä, että tämä on ta- paras tapa ö, sitoumusten toteutumista valvoa ja tällä on sanktioihin verrattuna parempi todennäköisyys onnistua. Olemme ole vielä, emme ole vielä nähneet sanktioihin perustuvaa järjestelmää, joka olisi toiminut muissakaan sopimuksissa. Ja itse asiassa on erityisesti hyvin vaikea todistaa, että jokin kaupasta kumpuava on vaikuttanut ILOn yleissopimukseen tai eh, työtä koskeviin sitoumuksiin. Tämä on uskoakseni yksi hankaluus ja meidän arvion mukaan on paljon todennäköisempää, että myönteistä edistystä syntyy, kun on tällainen yhteistyömäinen lähestymistapa. Ja vaikka lähestymistapa on tällainen yhteistyömuotoinen, se, että kertomukset julkaistaan, on jotakin, mikä toimii jo rajoittavana tekijänä kestävän kehityksen kappaleen suhteen ja vaikuttaa. Ja haluaisin tässä olla hyvin Maantillisiin merkintöihin liittyen Manchego esimerkiksi on ähm, poikkeuksilleen, koska meksikolainen juusto tehdään lehmämaidosta ja espanjalainen lampaamaidosta. Meillä on Meksikossa mahdollisuus myydä manchego-juustoa, joka tulee ähm, Espanjasta ja sitten takaisin manchegoa meksikolaista, mutta Meksikolaisessa juustossa ei saa olla mitään Espanjaan viittaavia seikkoja, esimerkiksi lippuja tai muita merkkejä. Tämä on itse asiassa edistysaskel verrattuna nykytilanteeseen. Ja toinen seikka on se, että luonnollisesti Euroopan unionissa Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen lainsäädäntö yhä pätee. Tämä tarkoittaa sitä, että vain espanjalaista manchego voidaan Euroopan unionissa meidän omien maantieteellisen alkuperän merkintäsääntöjen mukaan myydä. Tämä on toinen tapaus, jossa tiettyä soveltamista tai joustoa on luotu, mutta kyseessä ovat, kuten sanoin, hyvin harvat tuotteet, ja me haluamme varmistaa sen, että mitään sekaantumis vaaraa ei ole, kun kuluttajat näitä tuotteita valitsevat, eli merkinnät tulevat kysymykseen. Sitten toinen kysymys, joka liittyi merkintöihin. Yleiset äh, säännöt merkintöjen suhteen ovat täysin ähm, Euroopan unionin lainsäädännön kanssa linjoilla. Eli meillä ei pidä olla riskiä, että Meksikosta tulee sellaisia tuotteita, joiden merkinnät eivät vastaa Euroopan unionin lainsäädännön vaatimuksia. Luonnollisesti, jos tarkastelemme meksikolaisia tuotteita, joita myydään Euroopassa markkinoilla, niidenkin täytyy täysin ähm, äh, SPS-sääntöjä noudattaa ja varovaisuusperiaate on osa tätä SPS-kappaletta. Ja tulee tietovirtoihin. Äh, komissio, kuten tiedätte, hiljattain esitteli äh, ehdotuksensa tietovirtojen suhteen. Meidän täytyy vielä keskustella näistä asioista sekä jäsenmaiden että Euroopan parlamentin kanssa. Meillä ei ollut aikaa esitellä tätä uutta ehdotusta Meksikolla. Meillä on tarkastelulauseke sopimuksessa, mikä tarkoittaa sitä, että heti kun olemme valmiita sisäisen keskustelun suhteen, kun tämä sopimus on astunut voimaan, me tulemme uudistetun aloitteen esittelemään Meksikolle ja käymään keskustelua. On puhuttu kolmesta vuodesta, mutta tietenkään ei ole mitään estettä sillä, että tekisimme tämän jo ennen kolmen vuoden täytteen tuloa. Ne tulee toimeenpanoon. Mainitsin jo aikaisemmin tämän. Eh, se riippuu siitä, kuinka nopeasti sopimus saadaan päätökseen ja oikeudellisesti perattua meillä on hyvin vaihtelevia tilanteita ollut. Tämä saattaa viedä pari kuukautta. Näin on ollut esimerkiksi Meksikon puolella. Siellä on ollut hyvin paljon ihmisiä työstämässä tekstiä tai sitten kuusi kuukautta. Tietenkin molemmat puolet pyrkivät tekemään työn mahdollisimman nopeasti. Kuten mainittua, Meksikossa on vaalit tulossa ensimmäinen heinäkuuta ja nykyhallitus on marraskuuhun asti virassa luonnollisesti haluaisimme saada mahdollisimman paljon päätökseen ennen tuota ajankohtaa. En kuitenkaan ole sitä mieltä, että olisi kohtuullista ajatella, että tämä sopimus voidaan esitellä jäsenmaille ennen kuin jossain vaiheessa 2019 vuoden jälkipuoliskolla koska käännöskin vie aikaa, mutta tietenkin olemme aina tyytyväisiä, jos tämä etenee nopeasti. Uuteen hallitukseen liittyen ja sen käsien sitomiseen liittyen luonnollisesti Euroopan unioni ei ole tätä sopimusta vielä ratifioinut, eli luonnollisesti uusi hallitus tulee sen ottamaan tämän neuvotelun sopimuksen sellaisena kuin se on. Vastavuoroisesti hyödyttävyys. Kyllä todellakin uskoakseni on perusteltua sanoa, kun tarkastelemme molempia puolia sopimuksesta ainakin meidän puolelta Euroopan unionissa ja uskoakseni myöskin toisella puolella Meksikossa on neuvoteltu niin, että sopimus hyödyttää molempia osapuolia. Tarkoituksena on saada aikaan jotakin, mikä luo mahdollisuuksia molemmille osapuolille kasvattaa kauppaa ja investointeja. Tähän liittyen esittiin kysymys olemassa olevasta sopimuksesta siitä, joka on voimassa. Jos tarkastelette, mitä on tapahtunut olemassa olevan sopimuksen kohdalla, olemme, voimme havaita, että kauppa palvelun suhteen on 15 vuoden aikana kolminkertaistunut ja hyödykekauppa on kasvanut vuosittain. Tämä on, tämä on suurempaa kasvua kuin mitä näemme kummallakaan puolella – todellakin nykyinen sopimus oli toimiva, mutta uskomme, että uusi sopimus tulee hyödyttämään molempia osapuolia. Kestävyysvaikutusarviointi. Olemme työstäneet tätä rinnakkain sopimuksen kanssa ja koska sopimus saatiin tehtyä niin nopeasti ja koska Meksikossa on vaalit tulossa – on olemassa intressejä edetä, kun meillä on liikevoimaa. Olemme tarkastelleet sitä, mitä äm, kestävyyden vaikutusten arvioinnin alalla on tehty, mitä meidän asiantuntijamme ovat tuoneet esiin Valitettavasti lopputulokset eivät ole saatavilla ennen kesäkuuta, mutta me olemme vakuuttuneita siitä, että Esaessa mainitut seikat on myöskin otettu huomioon. Ja tulee sitten tekstin tai sopimuksen loppuun saattamiseen ja tekstiin. Kyseessä eivät ole neuvottelut enää eri osioiden kohdalla kyseessä on se, että poliittinen sopimus, jossa on teknisiä yksityiskohtia, muokataan oikeudelliseen muotoon teknisten yksityiskohtien kerran. Tämä vie jonkin verran aikaa ja meillä on useiden satojen sivujen massa asiakirjoja. Tämä työ on erittäin tärkeä, on hyvin tärkeää tehdä se oikein, mutta kuten mainitsin aikaisemmin, meillä ei ole enää mitään avoimia neuvottelukysymyksiä, jotka voisivat tämän sopimuksen kaataa tai muuttaa tätä periaatesopimusta, joka meillä on nyt olemassa. ILOn perussopimukseen liittyen tiedätte, että ILOn yleissopimuksen 98 hyväksyminen ei ole mitenkään pakollista tässä sopimuksessa, kuten tavanomaista, mutta kuitenkin me jatkamme keskustelua meksikolaisten kanssa ja seuraamme kehitystä, joka on käynnissä Meksikon senaatissa. Kansainvälisen tuomioistuinjärjestelmään liittyen uskoakseni kansainvälisen tuomioistuinjärjestelmän periaate on hyvin samantavallinen kuin SETA-sopimuksessa meillä oli ähm, s suhteen muutoksia se tässä, kun tuo sopimus oli jo valmis ja nämä muutokset on otettu huomioon Meksikon kanssa tehtävässä sopimuksessa me uskomme, että meillä on nyt hyvin vakaa kansainvälinen tuomioistuinmalli, joka toimisi myöskin monin välisenä investointituomioistuinjärjestelmänä. Rahanpesuun liittyen ja korruption vastaisissa liitteissä tehtyihin sitoumuksiin liittyen tämäkin on hyvin tärkeää todellakin. Ähm, ja mitä tulee toimeenpannoon, me kuulemme konsultoivia asiantuntijoita ja niin edespäin, mutta sanktioiden tai sopimuksen toteutumisen suhteen me tarkastelemme hyvin paljon sitä, mitä molempien osapuolien sisäiset järjestelmät tekevät ja kuinka tämä liittyy niihin kansainvälisiin sitoumuksiin, joita sekä Meksiko että Euroopan unioni ovat tehneet. Me emme ole rakentamassa erillistä järjestelmää jostakin sellaisesta, joka on jo olemassa kansainvälisessä puitteistossa. Uskoakseni tässä oli melkein kaikki tähän äm, sekoitukseen muotoisuuteen liittyen. Me tulemme tämän yhtenä sopimuksena esittelemään. Se on assosiaatiosopimus. Ja meillä on itse asiassa poliittisessa kappaleessa vahvoja sitoumuksia sukupuolikysymyksiin liittyen, niin meillä on myöskin monia projekteja, jotka ovat käynnissä, jotka pyrkivät tukemaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja me tulemme jatkamaan töitä näiden sopimusten parissa luonnollisesti. tst ähm, me voimme täysin mm, ottaa huomioon sukupuoliulottuvuudet. Siellä puhutaan syrjinnän purkamisesta työpaikoilla. Sitten vielä yksi asia ihmisoikeuksiin liittyen. Tietenkin, koska tämä on assosiaatiosopimus, se sisältää linkin ihmisoikeuslausekkeessa ja poliittisessa osassa me olemme nähneet, että poliittinen dialogi on vahvistunut ja kuten ulkosuhdehallinnon kollega jo mainitsikin, näin on. Meillä on viisi erityisalaa, taistelukidutusta vastaan, vastaisia katoamisia vastaan, journalistien ja ihmisoikeusaktivistien puolustaminen, lasten ja nuorten ihmisoikeudet ja yrityksiin liittyvät oikeudet. Tämä on jotakin, mitä olemme tehneet poliittisella puolella, jotakin, mitä me olemme pyrkineet vahvistamaan myöskin assosiaatiosopimuksen poliittisessa osiossa. Toivottavasti onnistuin kattamaan kaikki kysymykset. Voin tietenkin vastata myöskin vielä kahdenvälisesti kysymyksiin. Paljon kiitoksia teille, rouva Kyni. On tietenkin hienoa, että komissio ja ulkosuhdehallinto tarkkaan kuuntelevat parlamentin huomioita. Ne tulevat myöskin huomioiduksi. Työkysymyksiin palataan, varsinkin ottaen huomioon, minkälaiset huonot kokemukset meillä oli Korean suhteen ja miten voimme vahvistaa tätä prosessia. Ja toisaalta Ditan kysymys tietovirtoihin liittyen. Tämä liittyy niin moniin eurooppalaisiin yrityksiin, jotka tuottavat tuotteitaan Meksikossa ja tietovirrat ovat suuret, joten kysymystä ole, vastausta olemme edelleenkin vailla. Mutta toisaalta tietosuojaa asetuksen määräykset, jotka astuvat voimaan 25.5., niin sekin pitäisi huomioida. Siinä ikään kuin yhteenvedon omaisesti tästä keskustelusta esittely ei valitettavasti voi olla täällä paikalla. Kuten suurlähettiläs totesi, niin tulemme käymään kesäkuussa Meksikossa tiedonkeruun matkalla ja palaamme sitten sen jälkeen tähän asiaan. Oikein paljon kiitoksia näin paljon kohdasta kolme, kohta neljä, sekin liittyy latinalaiseen Amerikkaan, Merkosurin nimittäin. Ja voinkin ilokseni todeta, että Merkosurin edustuston jäsen on paikalla. Teidän ylhäisyytenne kollega filman. eli Paraguayn puolelta. Ja sitten Sandra Gallina, hän on täällä kertomassa neuvotteluiden tämänhetkisestä tilanteesta. Olkaa hyvä. One, um, Hyvää huomenta kaikille ja kiitokset kutsusta tähän kokoukseen. Näin voimme kertoa teille neuvotteluiden tämänhetkisestä tilanteesta. Tiedätte, että loppusuora hämöttää, ainakin toivottavasti aiheet ovat aika lailla kinkkiset ja voidaankin sanoa, että viimeiset neuvottelut toteutettiin helmimaaliskuun vaihteessa. Me paneudumme varsinkin näihin hankalimpiin kysymyksiin. Ehkä paras lähestymistapa on se, että te esitätte kysymyksiä koska tarkoituksenahan on edetä siten, että te saatte tarvitsemanne tiedot. Hienoa, että suurlähettiläät ovat paikalla. Paraguain suurlähettiläs on paikalla puheenjohtajan ominaisuudessa. Ehkäpä hekin vielä haluavat käyttää puheenvuoroa. Sandra, I'm totally surprised today. <laughs> Unbelievable. Uskomatonta. Lyhin puheesi ikinä. Eli puheenvuoro siirtyy Ignacio Salafrancalle, joka on pysyvä esittelijämme. Olkapas hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Juuri saavuin tänne. Tulin ulkoasioiden valiokunnan äänestyksestä, enkä voinut kuunnella, mitä täällä on sanottu neuvottelusta, mutta haluaisin vain todeta, että neuvottelijamme komissiosta ovat saaneet parlamentin täyden tuen, mutta ei ole muistini petä, saattaa olla, että muistini pettää. Viime neuvottelukierroksesta lähtien ministeritasolla, joka oli joulukuussa Buenos Airesissa samaan aikaan kuin maailman kauppajärjestön kokous – olemme ole saaneet tilan tietoja siitä, mikä on tilanne. Neuvottelussa on kulunut tammi, helmi, maalis, huhtikuu ja nyt on menossa toukokuun puoliväli. Ja vaikka minulla on ollut tilaisuus puhua komission jäsenen kanssa, hänen kabinetinsa kanssa ja myöskin neuvottelijan kanssa asiasta, uskon, että olisi ollut hyödyllistä saada tietoa neuvottelujen tilanne tärkeä neuvottelujen tilanne muun muassa siksi, että haluaisin muistuttaa siitä, että komission puheenjohtaja puhuessaan unionin tilasta esitti tavoitteeksi, että me neuvottelut saataisiin päätöksen vuoden loppuun mennessä ja toivon, että kun tässä parlamentissa on usean yhteisön otettu asia esille myöskin, ja kun tällaista siis ei ole tapahtunut, niin varmaankin voitaisiin hyvä kysyä, mitä on tapahtunut, että Sapu oli varmastikin kantaa sen vastuun. Minä parlamentin jäsen luonnollisesti en ole täällä nyt kommentoimassa tai arvostelemassa merkosurmaita, vaan Euroopan parlamentin jäsenenä minun kiinnostukseni, kun tässä valiokunnassa on se, että, että me demokraattisesti tutkimme asiaa ja että saamme tietää, miten asiat ovat edenneet. Joten herra puheenjohtaja, tässä on tapahtunut jotakin. En haluaisi nyt tässä vahingoittaa kaupasta vastaavan komissiojäsenen linjaan, niin kuitenkin olisi kuitenkin on tapahtunut jotakin ennen kaikkea herkkien kysymysten osalta. Ja asia, joka minua huolestuttaa, on se, on neuvottelun e-, etenen vuonna 2004, jolloin te pyrittiin parantamaan äh, tarjouksia, sitten neuvottelut keskeytettiin ja sitten tässä sekamissa näyttäisi myöskin olennaiselta on, että Euroopan unioni vapaan äh, toimivallan osalta haluaisi pitää kiinni. Me haluaisimme, että tätä kauppaa on myöskin edistystä ja kauppa on rauhaa. Ja silloin kun meidän äh, kumppanimme ja naapurimaat usein kilpailukykyisiä alkavat sulkea Mm, markkinoitaan. No nyt on käynnistymässä uusia neuvottelukierros, siinä tullaan keskittymään konkreettisiin kysymyksiin, miksi autosektoriin ja alkuperämerkintöihin, merikuljetuksiin ja myöskin korvauksiin, joita täytyy saada aikaan herkillä sektoreilla ja kuten tavallista puhun nimenomaan maataloustuotteiden kysymyksestä ja mitä on tapahtunut tähän mennessä, on ehkä, olisi tärkeää sinulta saada tietää ja saada päätöksen neuvottelut pikaisesti, koska aika kiirehtii eteenpäin ja on hyvin tär- parempi, että ei pitää lähteä kiirehtimään niin, että saadaan tämä pikaisesti vain päätöksen, mitä on tehty, vaan sanoisin, että, että kuitenkin aikaa on vähän, äh, kun Paraguayssa on vaalit, Brasiliassa ja Argentiinassa ovat tulossa vaalit ja myöskin on tulossa Eurooppa-vaalit ensi vuonna. Joten nyt meillä on hyvin suuri tilaisuus, jota emme saa hukata. Nyt on olemassa aika, jolloin pyritään niissä opportunismia, joten meidän täytyy todellakin äh, päästä eteenpäin tässä asiassa. Ja, ja, ja olemme puhuneet suhteistamme Yhdysvaltoihin ja, ja pyytäisin, että nyt Merkosurissa olisivat realisteja, mitä tulee tähän autosektoriin ja että me kaikki pyrkisimme pääsemään asiassa eteenpäin. Paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro varjoesittelijöille ja muille. Sanotaan, että kaksi minuuttia per puheenvuoro. Nikola Danti ensimmäisenä, olkaapa hyvä. Presidentti. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia mahdollisuudesta keskustella tänä aamuna tästä erittäin tärkeästä asiasta, äh, kauppasopimuskeskusteluista. Usein sanotaan, että 90 prosenttia äh, ajasta tuottaa 10 prosenttia työstä ja 10 prosenttia ajasta 90 prosenttia lopputyöstä tavoitteista tai tavoitteista. Tässä on tunne, että olemme tehneet aivan poikkeuksellista työtä. 10 prosenttia ajasta on kulunut ja me olemme saavuttaneet tavoitteita ja tietyissä asioissa olemme pysähtyneet aivan kuin olisimme peloissamme saattaa päätökseen nämä neuvottelut päästä aivan loppuun asti. Tämä koskettaa mm, Euroopan unioni ja Tämä koskettaa esimerkiksi naudanlihaa, etanolia ja näitä erilaisia kysymyksiä, joita meillä on käsittelyssä, joita emme ole onnistuneet ratkaisemaan. Uskoakseni tässä pääneuvottelijalle haluaisin esittää poliittisen kysymyksen, jos ajatellaan näitä latinalaisen Amerikan maita, erityisesti Brasilian tilannetta, jos ajattelemme tulevia vaaleja, jotka eivät ehkä ole kovinkaan ongelmalliset, mutta jos ajattelemme vaikkapa sitten Argentiinaa ja taloudellista tilannetta, nämä elementit ovat elementtejä, jotka saattavat olla sopimuksen lopun päättämisen tiellä ja haluaisin pääneuvottelijalta kuulla, onko todellakin nyt sellainen tunne, että me olemme loppuun saattamassa näitä viimeisiä teknisiä yksityiskohtia, vai onko tässä poliittisia kysymyksiä auki? Sitten minulla on kolme kysymystä, jotka kiinnittävät hyvin paljon Euroopassa huomiota uskoakseni. Ensinnäkin maantieteelliset markkinat me tiedämme, että meillä on tiettyjä maantieteellisiä merkintöjä, jotka on mainittu tässä yhteydessä. Ja haluaisin tietää, mitkä ovat ne ongelmat, joita pitäisi ratkaista vielä tämän hyvin tärkeän kappaleen suhteen, joka on tärkeä meille eurooppalaisille, mutta myöskin tärkeä Mercosur-maille. Sitten toinen asia, varovaisuusperiaate. Me luemme Brasilian maatalousministeri Bratsin syytöksiä lehdistöstä, joka syyttää Eurooppaa siitä, että Eurooppa käyttää terveydellisiä ja kasviterveydellisiä kysymyksiä protektionismin välineenä mielestäni. Tässä pitää aivan selvästi todeta, että me olimme tekemässä sopimusta, mutta me emme jousta mistään terveyteen tai kasviterveyteen liittyvistä periaatteista kauppasopimuksissa. Ja sitten vielä lopulta viimeinen asia, kansalaisyhteiskuntakysymys meillä on ollut, vielä 30 sekuntia hyvä puheenjohtaja, meillä on ollut paljon kohtaamisia kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa täällä Brysselissä ja me saamme kansalaisyhteiskunnan tasolta tietoa heidän tilanteestaan verkkosurmaissa. Se ei aina ole kovinkaan vahva ja haluaisin tietää, mitä komissio on tekemässä, jotta tämäkin osa saisi nyt kumppaneiltamme huomiota. Minä luotan optimismiin tässä enemmän kuin muuhun. Kiitos. Kiitoksia seuraavan edustajan Stabati. Ja, ich möchte auch darauf hinweisen. Minäkin haluan muistuttaa tästä aikataulusta, joka poliittisista syistä saattaa mennä äärimmäisen tiukaksi. Ja myöskin siitä syystä, että voi olla, että vapaa kauppa aikakausi on päättymäisillään, jos katsotaan mitä tietoja Yhdysvalloista on tänne kantautunut. Joten Mercosur-sopimus on tästä syystä erittäin tärkeä. Muutama kriittinen huomio. Autoteollisuuteen on jo viitattu ja puhutaan sisältösäännöstä 40-45 prosenttia. Tiedämme, että mercosur haluavat saada mahdollisimman paljon omia tuotteita ajoneuvoihin, mutta tietenkin tästä voidaan vielä neuvotella, eli että tulee leikata mahdollisimman nopeasti. Siitä voidaan neuvotella, tuskin tämä nyt on mikään äärettömän suuri este. Mutta taloustieteilijän ominaisuudessa ymmärrän, että jos harotaan vastaan, niin silloin halutaan jotain vastinetta ja mitä tulee autoteollisuuteen, niin näyttää, että nyt ihan oikeasti harotaan vastaan. Mitä meksikolaiset nyt sitten haluavat vastineeksi, jos EUn vaateisiin halutaan vastata? Tiedän, että maatalouskysymys on aina suuri kynnyskysymys, joten nyt haluaisinkin tietää, että mitä tältä osin neuvottelussa on tapahtunut. Ja sitten pyytäisin komissiota olemaan periksi antamaton, sillä jos Mercosur-maista tuodaan enemmän, niin silloin sitä hyötyvät sekä tuotteet että kuluttajat. Meidän täytyy kuluttajiakin muistaa myöskin näissä neuvotteluissa. Ja sitten ihan lopuksi vielä seuraava. Tämä on erittäin tärkeä, ehkäpä tärkein sopimus ylipäätään vapakaupan nimissä. Ja herääkin kysymys, että ovatko neuvottelijat tietoisia tästä tehtävästään? Ja ovatko ne, he tietoisia myöskin siitä, että miten voimme vastata Yhdysvaltoihin toimiin, mikäli kyse jatkossa olisi muistakin kuin alumiiniin ja terästuotteisiin liittyvistä tulleista. Yhdysvaltain presidentti vetosi teo, teollisuuden suojelemisesta. Eli meidän täytyy olla varustautunut tähän tilanteeseen. Meidän täytyy osoittaa, että emme voi suvaita protektionismia. Tästäpä syystä Euroopan unioni peräänkuuluttaa tätä avoimuutta ja tätä meidän tulisi myöskin käytännössä toteuttaa. Kiitoksia. Kiitokset seuraavana Dita. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you uh, for the commission. Kiitos ja kiitos komissiolle päivityksestä. Tätä on hiukan vaikeaa uskoa. Me juuri päätimme keskustelut uh, kauppapääkauppasopimuksen nykyaikaistamisesta Meksikon kanssa. Kun sanotaan, että neuvottelut Merkosarin kanssa käynnistettiin vuonna 1999, vuosi ennen kuin vapakauppasopimus Meksikon kanssa tuli voimaan, joten aika todella alkaa loppua. Me sanomme, että on olemassa tietty mahdollisuus, mutta minä en usko, että tämä mahdollisuus on olemassa loputtomiin. Me puhumme määräajoista. Ensimmäinen sanottiin, että se olisi tammikuu ja sitten, että se olisi maaliskuu, nyt heinäkuu. Mutta meidän on oltava rehellisiä. Onko olemassa mitään todellista aikapuitetta, jolloin tämä saadaan päätökseen? Ja sitten konkreettinen kysymys on asia, joka liittyy autosektoriin. Olemme lukeneet tästä paljon viime aikoina. Tuo sektori on hyvin tärkeä Euroopan unionille ja siksi haluaisin kuulla enemmän Sandralta, jotta olisin paremmin perillä siitä, mitä neuvotteluissa tapahtuu for the winds, my dear. Ja sitten Gianni vihreiden puolelta, olepas hyvä. Effectivement. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin esitys, jonka äh, komissio antoi, ei kerro kovinkaan paljon neuvottelun tilanteesta, siitä mitä todella on tapahtumassa, mutta toivon, että vastauksissanne saamme hiukan enemmän tietoa. Muutenhan tämä on vain keskustelua meidän keskemme ja te olette täällä hiukan seuraamassa tapahtumia, mutta jos emme kovin paljon opi teidän puheenvuorostanne, niin sitten teille ei ehkä pahoittelen kannata antaa puheenvuoroja. Ja Nikola Dantin puheenvuoron viittaan, että meillä on varovaisuusperiaatteen osalta tilanne, jossa esimerkiksi Brasilian kohdalla tämä on hyvin, hyvin raskas äh, velvollisuus. Voisitteko kertoa hiukan, kuinka asia on kehittynyt neuvotteluissa? Mehän tiedämme, että Argentiina ja Brasilian soijatuotteet ovat geenimuunneltuja lähestulkoon kaikki. Mikä tämän tilanne on? Tässä glyfosaattitilanne. tilanne ja sitten terveyteen liittyvät kysymykset. Kuten tiedätte, meillähän on valtavia skandaaleja terveyskysymysten ympärillä ja lihantuotannossa, erityisesti Brasiliassa. Ja minä jatkuvasti kuulen, että Eurooppa haluaa taistella ähm, ilmastonmuutosta vastaan, Eurooppa haluaa suojella kansalaistensa terveyttä, Eurooppa haluaa puolustaa viljelijöitään, mutta jos meillä on Amazonin sademetsän tuhoamiseen osallistuva sopimus, niin sehän on nimenomaan juuri tällainen sopimus, joka puhuu naudanlihan tuonnista, sillä melkein mekaanisesti joka ikinen pää, joka ikinen nauta, joka tuodaan, on yhteydessä Amazonin sademetsän tuhoutumiseen. Tämähän on kuitenkin todella iso kysymys. Ja sitten kansalaisyhteiskunnan mukaanottaminen, se mainittiin täällä. Sitten palvelusektori, Paraguay, Uruguay, ovat eh, DISA-sopimuksesta poistuneet. Mikä on tämän sopimuksen palvelusektorin tilanne? Ja sitten tässä kestävän kehityksen kappale, joka liittyy näihin kysymyksiin. Te tiedätte, kuinka paljon Euroopan parlamentti kiinnittää huomiota siihen, ei tämä olisi vain jonkinlainen anekdotimaatien kappale. Eh, puheenjohtaja Langekin ottaa erittäin paljon huomiota tähän kappaleeseen, kuten mekin, yhteiskunnallisiin ja ympäristökysymyksiin Merkosurmaissa. Paljon kiitoksia ja Guen puolelta Helmut Scholz. Ähm, äh. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Sandraa siitä, että hän on aina Merkosuusneuvotteluihin liittyen Inta-seurantaryhmän mukana – parlamenttia on pyydetty seuraavaan kriittisesti neuvotteluja ja arvioimaan, pitäisikö sopimukselle näyttää vihreä valo vai ei. Kymmenen päivää sitten ryhmämme järjesti suht laajan aiheeseen liittyvän konferenssin. Komissiokin oli edustettuna, kiitokset siitä. Mutta kommentit, jotka kuulimme, olivat aika lailla ristiriitaisia. Monet poliittisen kentän, kansalaisyhteiskunnan edustajia olivat paikalla Mercosurista ja EU-stakin. Puhuttiin ympäristön suojelusta, kasvinsuojeluaineiden käytöstä Brasiliasta, elintarviketurva oli vahvasti tapahtilla. Foodwatch-edustaja oli paikalla. Mielestäni he aivan oikeutetusti ottivat kriittisiä kommentteja EU-merkisuussopimukseen liittyen esille. Joten niin, aika on aika lailla lyhyt. Tästä nyt ei tietenkään voida hirveän paljon puhua, mutta kysyisin seuraavaa. Mikä on poliittinen kokonaiskuva? Kiitokset Mercosur-valtioiden diplomaattisen edustustojen edustajille läsnäolostaan, mutta kysyisin, että hankalaa varmaan on, jos Brasiliassa ja Argentiinassa poliittinen tilanne on näin epävarma. Voidaanko nyt sanoa, että nyt tarvitaan aikataulutusta, eli että pitäisi olla kesä-heinäkuuhun mennessä kaikki val- paketissa? Kysehän ei ole niinkään vapaasta kaupasta, vaan oikeudenmukaisesta kaupasta. Ja se edellyttää, että kaikkien kansalaisten intressit otetaan huomioon. Miten kauppasuhteiden kautta voidaan varmistaa, että ympäristöpoliittiset, sosiaaliset olosuhteet paranevat kyseisissä maissa, koska muuten kansalaiset eivät luota enää, enää meihin, ei täällä EU-ssa eikä myöskään kumppanivaltioissa. Tämän pitäisi olla tärkeä asia. Täällä on viitattu varovaisuusperiaatteeseen ja muihin kysymyksiin. Ne liittyvät tähän samaiseen seikkaan. Joten kyse ei ole niinkään protektionismista, vaan reilun kaupan järjestelmän aikaansaamisesta. Sellaisesta sopimuksesta, jossa huomioidaan kansalaisten ja ympäristön tarpeet. Kiitoksia. Kiitos, Anilla. Erittäin lyhyt sanen. Madame Begin. Anteeksi, herra Dartmouth. Ensin varjoesittelijä Begin. Hän ilmeisesti kuuluu teidän ryhmänne. Grazie. Sorry, I needed the microphone. I'm the shadow. <laughs> Grazie, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon on sanottu, myöskin liittyen meidän kantaamme. Ja me olemme sitä mieltä, että tässä loppuvaiheessa on tarpeen säilyttää korkean varovallisuuden taso tietyissä asioissa, esimerkiksi riskissä tuoda liikaa naudanlihaa Eurooppaan. Tämä aiheuttaisi siis eurooppalaisille tuottajille ongelmia. Eurooppa on ähm, omavarainen tällä hetkellä naudan lihan suhteen e, ja meidän pitäisi myönnytyksiä rajoittaa tällä alalla. Tämän lisäksi meillä on hyvin paljon huolia, mitä tulee meidän elintarvikestandardeihimme, jotka saattaisivat tämän sopimuksen vuoksi kärsiä, puhumattakaan e, vaikutuksista eläimiin ja ympäristöön. Yksi toinen asia, joka meitä huolestuttaa, on mahdollisuus tuoda suuren määrä, määriä biopolttoainetta Eurooppaan kollega Schulz toi jo esiin poliittisen kysymyksen. Me emme tiedä, kuinka sopimuksessa tämä toteutuisi. Esimerkiksi Brasiliassa uusi hallitus saisi melkoisen paljon joustovaraa ähm, tehdä muutoksia ja tällä hetkellä teksti on, ei ole vielä tyydyttävä meidän tuottajiemme ajatellen – eikä maa viljelyn näkökulmasta Eurooppaa ajatellen. Ja tämän lisäksi meillä on erilaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi viinikysymys. eurolais, eurooppalaiset viinit maksavat 20 prosenttia enemmän kuin paikalliset ja heidän 10 prosenttia vähemmän kuin meidän. Ja tämän myötä kuitenkin tulemme nauttimaan avoimemmista hankintamenettelyistä. Jos sen tarkastelemme esimerkiksi ruokosokeria, voimme ruokosokeriin liittyen havaita, että meillä on samankaltainen menettely kuin Meksikon kanssa, ja meidän pitäisi taata, että tämä Merkosuurissakin myöskin toteutuu. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja ja ENFstä. Onko tämä joku uusi koalitio? vai mikä? niin, kyllä minä toivon tai uskon, että niinkin voi olla. Hyvät kollegat, kuulen, että tässä kollega puhui kuluttajien edusta, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että 27 prosenttia lihan tuotanto on laskenut ja meillä on 33 000 työpaikkaa erityisesti naudan lihan tuotannossa uhan alla ja tämän lisäksi Kanadasta ja Merkosuurista voisi tulla puolet meidän oman tuotantomme määrästä Eurooppaan. Kyseessä ei ole mikään protektio, niin kyseessä on se, että suojelemme vain omaa tuotantoamme. Ja haha, näette, että tässä koalitio saattaakin ulottua aivan yllättävän pitkälle Edustaja Dantan on tarkastellut asiaa ja havainnut erilaisia skandaaleja lihasektorilla. Emme voi jättää sivuun sitä, että käytetään esimerkiksi tuotteita ja yhdisteitä, joita Euroopassa on kielletty. Minä äsken esitin kysymyksen merkintöjä ja jäljitettävyyttä koskien, ja tässä yhteydessä haluaisin taas kysyä, kuinka me suojelemme kuluttajaa, kuluttajaa, toivoisi todellakin, että nämä ovat aivan perustavan luontoisia kysymyksiä neuvotteluissa. Mehän tietenkin vastustamme, mutta joka tapauksessa olisimme sen puolesta, että kuluttajan roolia ajateltaisiin. Mielenkiintoisia aikoja eletään, kun kautta poliittisen kentän uusia koalitioita syntyy. <laughs> Thank you. David Martin seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Pari lyhyttä, jotka eivät vielä tulleet esille. Lääkkeiden saatavuus. Mehän aina yritämme varmistaa, että IPR-suojelu yritysten osalta varmistetaan, mutta lääkkeet ovat saatavilla. Brasilia on maailman geneeristen lääkkeiden pyötö, ja me haluamme varmistaa, että globaalisti he voivat jatkaa toimintaansa. Sandra jo totesi, että tasapaino saadaan vaalittua, mutta jos katsotaan tämänhetkistä neuvotteluiden tilannetta, niin miten tämä liittyy TRIPS Plus tilanteeseen joissakin maissa? Ja sitten toinen kysymys vielä lyhyemmin eläinten hyvinvointi ja Meksiko, me tiedämme, että on olemassa tällainen malli. Aikaisemmassa keskustelussa on käynyt ilmi, että tämä on Mercosur-sopimuksen innovatiivisin osio. Onko Mercosur-sopimuksessa samanlainen eläinten hyvinvointiin liittyvä luku? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Karolin seuraavana. Olipa hyvä. Kiitos että Esitin muutama viikko sitten kirjallisen kysymyksen komissiolle, joka koskee pienviljelijöiden tilannetta Brasiliassa. Olin heidän tilastaan huolissani. En ole saanut vastausta, joten vielä kerran haluaisin suullisesti kysyä asiasta. Nythän on nimittäin niin, että Mercosur-sopimus koskisi aika pahastikin kenties pienviljelijöitä, saataisiin pahentaa heidän asemaansa. Tiedän, että käytetään enemmän torjunta-aineita. Tiedän, että tapahtuu myöskin eh, sademetsien eh, kaatamista ja että tämä voi johtaa eh, kasvihuonekaasupäästöjen kasvamisen kysymykseni komissio olisi, miten komissio käsittelee tätä tilannetta, tämän tyyppistä kehitystä ja mitä komissio suunnittelee. Sitten toinen asia, josta haluaisin myös puhua, on se, että ei ole mitään sanktioita kestävyyttä, kestävyyttä koskevassa luvussa, miten komissio ja jäsenvaltiot näkevät niin, että ei olisi tarvetta sanktioille silloin, jos on rikkomuksia. Mikä on perustelu tälle? Ja sitten vielä kysymys ihmisoikeuksista. Onko tässä lauseketta suunniteltu tästä asiasta, koska tilanne usein, useissa valtioissa on huolestuttava ja miten tähän voidaan suhtautua, ajattelen nimenomaan tällaisia väkivaltaisia väestön karkotuksia tai talojen rikkomisia. Nämä ihmisoikeusrikkomukset, miten, miten voitaisiin tällainen lauseke aktivoida, ja jos sitä ehtoa ei siellä ole, niin miksi sitä sitten ei ole? Niin, se on ihan periaatteellinen kysymys, mutta komissiolle vähän hankala Seuraavana Anne-Marie Mineur. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin, herra puheenjohtaja Sandra Kalinalta kuulisin enemmän tilanteesta, mutta valitettavasti hän vaikenee. Se on valitettavaa, sillä viestit ovat ristiriitaisia, ainakin Argentiina, Argentiina ja Uruguay äh, esittävät toiveita Mercosur Brasilian osalta. Tiedämme, että että neuvottelut ovat jo ihan loppuvaiheessa. Pitääkö tämä paikkeensa? Ja sitten mitä kollega Scholz täällä esitti Mercosur-sopimukseen liittyen pitää paikkaansa. Minä toivoisin, että myöskin sisältöpuoleen komissio puuttuisi. Täällä on kritisoitu myöskin maatalouteen ympäristöön liittyvät ja en, elin, lääkkeisiin liittyvät ja rahoituksellisiin virtoihin liittyvät ongelma. Tämä ei liity vain ainoastaan Mercosur-sopimukseen, vaan niin muihinkin. Ja me teemme yhteistyötä maiden kanssa, jossa korruptio rehottaa, rankaisemattomuuden periaatetta käytetään. Joten miten komissio reagoi tähän kritiikkiin ja mitä teette huomioitaakseni nämä neuvotteluissa ja keskusteluissa? Kiitoksia. Thanks a lot and... Paljon kiitoksia. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, kollega Duffmore. Very brief. Minä olen hyvin lyhyt sanan. Ensinnäkin haluaisin onnitella Merkosuria eh, ehkä siitä, että se on sulkenut Venezuelan 2016 pois yhteistyöstä. Toivottavasti muutkin maat olisivat ottaneet saman linjan samaan aikaan. Ja olisi hyvä, jos myöskin Englannin työväenpuolue ottaisi saman näkemyksen se, että on lykätty sopimusta, tämä ehdotettu sopimus Merkosarin kanssa olisi vapaakauppimus, eikö se ole juuri sitä? Huomioon, että komission edustaja nyökkäili, joten tämä on siis perusteltava oletus. Minulla olisi yksi kysymys komissiolle, joka kuuluu. Kysymys on vapaakauppasopimuksesta. Ehdotatteko <clears throat> vapaa ihmisten liikkuvuutta myös tähän sopimukseen? Jos ette, miksi ette? Aiotteko mitä te aiotte ehdottaa ylipäätään suhteessa viisumeihin tai viisumin helpotuksiin Mercosurin maille? Mutta toinen kysymykseni on, onko tässä lausekettä, joka koskisi ihmisten vapaata liikkuvuutta, ja jos sellainen ei ole Merkosurin kanssa, miksi komissio vaatii, että tämä nousisi esille muissa vapaakauppaneuvotteluissa? Kiitos. Ennen kuin puheenvuoro siirtyy suurlähettiläs Kautu Fimanille, haluaisin itse lisätä tähän vielä yhden kysymyksen. Neuvottelut käydään Brexit-aikana. Mitenkäs neuvotteluissa Brexit huomioidaan? Meksikon osalta pitäisi varmaan Brexit huomioida yhtä lailla. Mercosur-sopimus ei ole vielä kaikilta osin valmis, joten ehkäpä ihan yleisesti tämä kannattaisi myöskin huomioida. Kollega Filman, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin vielä kerran toistaa sen, että meille Mercosurin edustajille on etuoikeus, että voimme kääntyä teidän puoleenne, jossa nyt käsitellään teidän puolenne, joka käsittelette kansainvälisen kaupan kysymyksiä. Kuten täällä on jo todettu, me olemme kaikkein mutkikaimmissa vaiheissa neuvotteluja, jotka ovat nyt keskittyneet kaikkein vaikeimpiin kysymyksiin. Olemme kulkeneet pitkän tien, on, on kummallakin puolella suuria ponnistuksia, että on päästy tähän asti. Ja tässä pyrimme nyt ratkaisemaan viimeiset ongelmat, jotka tuosta voitaisiin sanoa, että ei ehkä pitäisi tarttua tällaisiin yksittäisiin kohtiin, mutta haluaisin kuitenkin todeta, että Mercosur on täysin sitoutunut korkealla tasolla siihen, että nämä neuvottelut viedään päätökseen. On ollut lukuisia kokouksia, videokokouksia ministeri, meidän ministeriöidemme kesken, jotta olemme pyrkineet antamaan sysäyksiä neuvotteluille ja, ja myöskin neuvottelijoille riittävää tukea. Äskettäin on päätetty että helpotetaan asiantuntijoiden äh, tuloa äh, tuomista Brysselissä yksittäisistä kysymyksistä, joissa neuvottelut jatkuvat. Tälläkin hetkellä on tärkeää myöskin mainita, että Mercosur on äh, yhtenäinen. Me neuvottelemme yhdessä tavoitteista ja ehdot, ehdoista, joita on annettu esille neuvotteluissa ja neuvottelun ensimmäisessä vaiheessa siis. merkosur herra puheenjohtaja, on myös hyvin varovainen siinä, että se ryhtyisi minkälaiseen syyttelyyn, niin siinä mielessä, että helpotettaisiin todellakin yhteyksiä valtuuskuntien välin ja emme käytä myöskään lehdistöä viestien välittämiseen me käytämme suoraa linjaa, selkeää yhteyttä linjaa komissiosen Malmströmiin ja neuvottelijaan. Ja siellä me otamme esille huolenaiheemme ja kuten varmasti olette voineet huomata, vältämme sen, että lehdistömme tai yhteiskuntamme jotenkin saisivat vääriä käsityksiä neuvottelusta tai erittäisistä luvuista. Meillä on tahto, jonka olemme ilmaisseet yhteiskunnissamme, joka on tämän sopimuksen puolesta. Varmastikin on sektoria, jotka haluavat puolestella omaa tällaista mukavuusaluettaan. Ja sitten on tietysti sellaisikin tahoja, jotka ovat kaikki, minkälaista sopimusta tahansa vastaan. Se on väistämätöntä, mutta on laaja tahto sen puolesta, että neuvottelut saataisiin päätökseen, kun vaan voidaan äh, ratkaista kaikkein vaikeimmat kysymykset. Se on aivan selvä. Tärkeää ottaa huomioon se, että että uhrauksia täytyy tulla kummaltakin puolelta. Ei voi olla mahdollista sanakaan mitään sellaista, jossa yksi osapuoli pyrkii suojelemaan omia herkkiä sektoreitaan ja samaan aikaan pyrkii saamaan avauksia toisella puolella niin, että se itse hyötyisi siitä, niitä se olisi sen etujen mukaista, täytyy olla johdonmukaisuutta kummallakin taholla sekä Merkosen että Euroopan unionin taholla, jotta voidaan saada neuvottelut sellaisella tavalla päätökseen, että saadaan aikaan hyötyjä ja että ei olisi protektionismia ja että etsitään sel, tällaista on hyvää tulosta. Tämä kaikki tämä on tärkeää, että me hyödyttää kuluttajia. Merkos on pyrkinyt omia kuluttajansa tukemaan, että suojelee myöskin samaan aikaan äh, kuluttajia. Totta kai me pyrimme saman aikaan nykyaikaisia sääntöjä, kuten täällä on todettu, ja teistä ovat jäsenetkin mainittu, että me olemmekin, emme etsi pelkästään siis, äh, saman aikaan pelkästään sopimusta, joka olisi yksilöllisesti vain vapaakauppasopimus, vaan todellakin haluamme oikeudenmukaista sopimusta. Ja Mercosur on todellakin sitoutunut ja yhtenäinen tämän tavoitteen takana, että saavutamme oikeudenmukaisen sopimuksen. Tässä olisi kaikki, mitä haluan sanoa tänä aamuna. Ja haluan sanoa teille, hyvät edustajat, haluan todellakin kiittää siitä, että sain esittää puheenvuoroni Mercosurin nimissä. Thanks a lot, Ambassador. Kiitoksia arvoisa suurlähettiläs. Ja nyt Sandra saa vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Paljon kiitoksia. Kiitokset, että olette kutsuneet suurlähettilät paikalle. Kiitokset Paraguayn suurlähettiläälle kommenteista tämänhetkisestä tilanteesta ja mihin me pyrimme. Minä en yritä vastata kaikkiin kysymyksiin, sillä ehkäpä tässä on syntynyt jonkinlaisia väärinkäsityksiä tämän tyyppiseen sopimukseen liittyen. Ensinnäkin todettakoon, että tämä on assosiaatiosopimus, eli kyse ei ole vain ainoastaan kaupasta, ja meidän täytyy aina muistaa se, että on olemassa poliittinenkin ulottuvuus tässä laajassa sopimuksesta, sopimuksessa, joka on jäänyt varjoon tämänhetkisillä tapahtumilla. Täällä on viitattu alumiinin teräkseen asioihin, jotka eivät liity sillä tavalla tähän sopimukseen, mutta kuitenkin on huomioitava. Sitten mitä tulee tähän esittämään kysymyksen koskien Brexitia. Brexit ja muut tapahtumat ovat aina jollain tavalla esillä näissä sopimuksissa. Me emme työskentele kuplassa. Se, mitä tapahtuu Kiinassa, ylikapasiteettia, niin vaikuttaa tietenkin nouseviin talouksiin, joiden kanssa me neuvottelemme. Jos haluatte, että kaikki ovat yhteyksissä toisiinsa, niin pienetkin asiat voivat vaikuttaa tilanteeseen. Pienet saaret, niillä voi olla erilainen status eri vaiheissa, eli kaikki liittyy kaikkeen ja Brexit on yksi tekijä, joka vaikuttaa omalta osaltaan neuvotteluihin. Ensimmäinen asia, joka tulee aina tapetille, on maatalous. Se on hankala asia tässä sopimuksessa siitä syystä, että kyse on täydentävyydestä. Mielestäni on tärkeää hoitaa asia kunnolla ja tästäpä syystä maat, Eurooppa hyötyy maataloudesta tämän sopimuksen myötä. Ei pidä paikkaansa, että vain vastapuoli tästä hyötyy. Ei todellakaan. Mitä tulee eläinten hyvinvointiin, siihen liittyviä määräyksiä tulee olemaan tekstissä. Katsotaan, onko se lukku tai joku pienempi osio. Meillähän on mikrobilääkeresistenssiosio olemassa. Eli on tietenkin selvää, että mikrobilääkeresistenssiä vastaan taistellaan yhdessä. Tällainen ulkopuolelle jääminen ei hyödytä meitä. Tarkoituksena on pitää kiinni omasta järjestelmästämme, saada siihen muita mukaan. Ehkäpä institutionaalisella tasolla olemme vahvempia. Ja näin pääsenkin toiseen asiaan, joka hyödyttää Eurooppaa, eli SPS-ala standardeista ei koskaan luisteta, mutta nyt voin todellakin sanoa, että tämä on erittäin tärkeä asia ja me olemme saaneet vastavuoroisuuteen perustuvan luvun aikaiseksi. Se tarkoittaa sitä, että korkeimmat mahdolliset standardit tulevat noudatetuiksi. Ja nämä valtiot ovat tässä taistelussa kumppaneitamme, eli näin vaalitaan korkea standardien tasoa. Toden totta kyllä väärinkäytöksiä on ilmennyt, ja minä en ole pelkästään komission työntekijä, vaan myöskin kauhuissaan oleva kansalainen. Mutta petoksia syntyy myöskin EU-ssa, joten ensinnäkin meidän täytyy pyrkiä estämään petoksia syntymästä ja toivottavasti sitä ei tapahdu markkinoillamme. Teksti, joka 28. maaliskuuta jaettiin, niin toivottavasti olette perehtyneet siihen. Sieltä löytyy nimittäin luku, josta olen todellakin ylpeä, nimittäin tämä SPS. Ja sitten var- varovaisuusperiaate, kollega Danti. Sitä puolustellaan tiukin sanakääntein tässä tekstissä. TST luvusta. Tämä on myöskin luettavissa. Varovaisuusperiaate ei liity vain ainoastaan SPS-asioihin. Ja ottaen huomioon, mitä on sanottu TST ja sanktioista, olette ehkä nähneet tämän meidän täytäntöpanon liittyvän ehdotuksemme. Me olemme vakuuttuneita siitä, että tämä järjestelmä pyrkii parantamaan nykytilannetta Paljon on keskusteltu kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta neuvotteluihin, joten sallitte minun sanovan, että olen aika lailla yl- ylpeä siitä, että me yritämme virittää keskustelua. Ja aina kun olemme paikan päällä, vierailuilla, niin olen pyytänyt aina, että voimme keskustella myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Kiitokset myöskin yhteisneuvottelijoille, koska he ovat olleet mukana tässä prosessissa ilman kansalaisyhteiskunta mikään ei toimi. Me olemme kuluttajia, mutta emme ainoastaan kuluttajia. Meidän on nähtävä tämä laajempi kenttä, eli ne ihmiset, joiden kanssa olemme tekemisissä. Vapaakauppa, niin, vaikea kysymys. Sanotaan, että tämä perustuu sääntöihin. Sitä me ehdotamme. Haluamme sopimuksen, jossa pönkitetään arvoja sanktioiden suhteen. Olemme samaa mieltä edustaja Langen kanssa, mutta yhtä lailla työntekijöiden oikeudet ja muut ovat minulle tärkeitä kysymyksiä reilu kauppa ei toteudu ilman, että toimimme reilusti kaikilla saroilla. Sitten ihmisoikeudet. Toden totta, ne ovat tulleet huomioitua. Sanktiojärjestelmä on olemassa. Tämä kuuluu näihin keskeisimpiin osatekijöihin, joihin voidaan reagoida sanktioin. Ja kahdeksan keskeisemmän yleisopimuksen osalta voin sanoa, että ne sisältävät ihmisoikeusulottuvuuden ja ne kuuluvat myöskin tähän sopimukseen. Ja mitä tulee maataloussektorin hyödyistä, viittaisin tässä maantieteellisiin merkintöihin. Mitä tulee maantieteellisiin merkintöihin, niin Merkosur on tehnyt hyvää työtä. Teidän täytyy muistaa, että heidän lähtökohdat ovat aivan toisenlaiset kuin meidän. Nyt totuuden hetki on koittanut tiettyjen merkintöjen osalta. Nyt jos koska tarvitaan kumppaneiltamme joustavuutta joillekin. Vain yksi ratkaisu oli facing out kelpaa. Ja saaneen myöskin vastata ajoneuvoteollisuuskysymykseen. Se on tietenkin lehdistössä tapetilla aika vahvasti, varsinkin kun puhutaan Meksikon ja Mercosur akselista. Neuvottelut ovat ihan eri asia. Tämä on uusi sopimus, sitten taas on toisaalta tällainen päivitettävä sopimus. On olemassa aika kinkisiä kysymyksiä on viitattu alkuperäkysymyksiin, se on hankala asia, mutta sanottakoon myös, että Mercosurin osalta voidaan sanoa, että kannat ovat erilaiset. On olemassa nimittäin maita, jotka haluavat hoitaa ajoneuvojen kokoonpanoja, käyttää joustavia sääntöjä, toiset ovat joustamattomampia, niillä on omia yrityksiä, joita halutaan suojella. Joten aikataulutukseenkin liittyen on olemassa ongelmia ajoneuvojen osalta tilanne ei ole tyytyvä, joten me yritämme löytää kultaisen keskitien, eli yhtäältä huomioida meidän tarpeet ja kumppaneidemmekin tarpeet. Ajoneuvo tulee varmaan myös TPT-yhteyksissä esille. Kaiken A ja O on turvallisuus, varsinkin ajoneuvoista puhuttaessa, varsinkin jos ajatellaan tulevaisuuden itseohjautuvia ajoneuvoja. Ehkäpä Google niitä ohjailee, joten me haluamme varmistaa, että TPTssä huomioidaan myöskin juuri tämä ajoneuvokysymys. Kyse ei ole yhdestä ainakaisesta tärkeästä asiasta. Tämä on hiukan laajempi, universaali niin sanotusti. Ja lopuksi sitten vielä kysymyksen koskien lääkeaineita. Tämä on tärkeä aihe. Kyseiset maat eivät ole sitoutuneet vain ainoastaan ilmastonmuutossopimukseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, mutta me olemme sitoutuneet SDG 3.8 ja siellähän todetaan, että meidän on todettava universaalia terveysajattelua ja me tiedämme, että geneeristen tuotteiden teollisuus Brasiliassa hyödyttää nyt myöskin köyhimpiä. Täytyy katsoa tätä sanamuotoa, mutta on tietenkin selvää, että me olemme sitoutuneet ja jatkamme sitoutumistamme tähän SDG. -hän. Pyydän anteeksi, jos en ole voinut vastata kaikkiin kysymyksiin. No ehkäpä näistä palveluista vielä sen verran, että tässä ei pitäisi sekoittaa maahanmuuttajia ja palveluita. Meillä on olemassa tietty kiintiö päteville asiantuntijoille, jotka voivat matkustaa. Tämä hoidetaan palvelu luvussa. Tämä ei ole mikään maahanmuuttopalvelu otsake todellakaan. Tiedän, että en ole kattanut kaikkia kysymyksiä, Pyydän sitä anteeksi. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä keskustelu, jota jollain tavalla tulisi jatkaa. Just... Kiitoksia. Niin vielä tarkentava kysymys. Seuraava kysymys vielä Brexitistä. Meillä on äh, tarifikintiökysymys. Me puhumme 70-100 äh, tuhannesta tonnista naudanlihaa esimerkiksi, me emme tiedä vielä kuinka jaetaan kakku Euroopan unionin ja siteeraavan yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Brittimarkkina on suuri markkina. Kuinka tämä kysymys ratkaistaan? Onko tästä sopimus niin, ettei tämä UK-kiintiö vaikuta Euroopan unionin markkinoihin? To me to give you an answer, because I think the answer pertains to higher grades of uh, pay package. Uh niin vaikea tähän antaa vastausta. Tämä on surpi kokonaisuus, mutta voin sanoa kuitenkin sen verran, että, että kyllä me olemme tietoisia, että Brexit toteutuu. Tämä ei liity vain ainoastaan naudanlihaan, vaan muihinkin tuotteisiin ja pidetäkö se mielessä. Liha on vain yksi osa kokonaisuutta ja meillähän on tarifikiintiöt näiden arkaluonteisten tuotteiden osalta, koska me emme halua vapautta markkinoita täysin sokerin osalta on kiintiö olemassa ja muidenkin arkojen tuotteiden osalta. Ja on tietenkin selvää, että silloin kun mietimme, mitä tarjotaan, niin otamme huomioon faktat, kuten Brexit. May work? I think so, it will work. Why? Miksi se ei toimisi, jos näin toimi? tehdään? Niin kaikki liittyy kaikkeen ja päinvastoin Tietenkin me seuraamme monitorointiryhmässä tilanteen kehittymistä. Kiitokset Sandra sinulle sitten esittelijä. Kiitos aivan lyhyesti. Haluaisin korostaa jotakin kohtia. Sandra muistutti siitä, että tämä sopimus on poliittinen sopimus, jossa on kysymys myöskin yhteistyöstä, joka sisältää myöskin erilaisten vaihtojen vapauttamista eri tavoin. Erinäiset kollegat ovat puhuneet siitä, että on tarvetta tällaisen demokratialausekkeelle. Sellainen on siellä, se on olennainen osa tässä sopimusta. Haluaisin muistuttaa siitä, että se on sellainen kohta, joka on kaksipuolinen ja esittää vaatimuksia kummallekin osapuolelle. Maatalous on ilman muuta herkkä sektori. Se on 3,5 prosenttia eh, BKTstä kautta maailman, ja se on sektori, jota Euroopan unioni haluaa tietysti suojella, mutta haluaisin myöskin todeta, että 7,6 prosenttia äh, varmastikin äh, ja sitten tämän sopimuksen ulkopuolella haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että on hyvin tärkeitä toimia maatalouden sektorilla, jossa varmastikin komission jäsenestä vastaava komission jäsen Hogan, hänellä on äh, pieni budjetti, jolla hän voi maksaa korvauksen mahdollisesti sellaisille sektoreille, joita tämä tulee vaikuttamaan, niin olen varma siitä, että lihasektori ja tämä tulee vaikuttamaan sillä Euroopan unionin tarjosi vuonna 2004, silloin kun neuvottelut keskeytettiin. me oli 15 jäsenvaltiota, tarjosimme sellaisen tunnimäärän kuin mitä nyt tällä hetkellä on pöydällä jos ajatellaan se, miten paljon eurooppalaiset syövät hampurilaisia, jos on sopimuksia Kanadan, Japanin ja muiden kanssa, me olemme selkeästikin nyt avaamassa tilaisuuksia muilla markkinoilla meidän kansalaisillemme. Haluaisin päättää kahteen viestiin. Toinen niistä meidän ystävillemme ja kumppaneillemme Mercosurissa, että täytyy etsiä järkevä ratkaisu autokysymyksessä, koska on hyvin vaikea muuten päästä tyydyttävällä tavalla päätöksen neuvotteluissa ja tämä on olennainen kysymys. Mitä sitten komissiolla on se, että komissio olisi joustava, että se pyrkisi et siihen, että laitaisi ainakaan yhteinen visio. Ja totta kai on olemassa tiettyjä tulee Euroopan unionissa, jotka selkeästi ovat sellaisia, että pitäisi pohtia eh, niitä sopimuksia, joita Euroopan ja muuten on tehnyt, mutta se, että vapautettaisiin yli 9 prosenttia eh, kaupasta Tämä hyödyttää meidän yrityksiämme, se tulee antamaan hyväksi kuluttajille, se luo antamaan suuria mahdollisuuksia kansalaisille ja täytyy nyt pyrkiä käyttämään hyväksi neuvottelukierrosta ja pysyä myöskin olostojen tasalla. Mitä tulee kasvinsuojeluun, eh, minä sanoisin, että Santa on muistuttanut siitä, että täytyy käyttää järjestelmää, joka on puolin. Meillä on Brasilian ongelma – mutta on varmaa, että Brasilian viranomaiset ovat myöskin niitä, jotka ovat ilmoittaneet tästä asiasta komissiolle, ja minusta tämä näyttää siltä, tämä ei ole sellainen argumentti, jonka kautta voitaisiin estää tämän sopimuksen etenemistä. Kiitos. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Tähän päättyy kohdan neljä käsittelyyn. Näin pääsemme kohtaan viisi. Eli polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltiosta tapahtuvalta tuonnilta ja tuotetulta tuonnilta, tuetulta tuonnilta suojautuminen. Tämä on parlamentin ansiota, eli että neuvosto hyväksyi sopimuksen uudesta lainsäädäntöehdotuksesta. Muistanette, että odotimme neuvoston kantaa kolme vuotta – Loppupeleissä onni oli myötäinen ja nyt pääsemme päättämään toisen käsittelyn. Kollega Fjellnerin sijaan puheenvuoron saa edustaja Winkler. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, kuten uh, puheenjohtaja juuri mainitsi. Puhun Christopher Fjellnerin puolesta. Hän on tässä asiassa ollut esittelijänä, mutta hän ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Meillä on nyt ehkäpä kaikkein ristiriitaisen kauppapolitiikan osio käsittelyssä ja tämä poikkeama, kansainvälisesti hyväksytty poikkeama tulleista ja VTO-sopimuksen tasoa korkeampien tullien tapauksista ja muiden sopimusten velottamien tullien Pyydän hiljaisuutta. The agreement to modernize the EU. Kiitoksia. Sopimukset siis äh, modernisoida Euroopan unionin kauppasopimuksia on vuoden 1995 jälkeen ensimmäinen vastaava pyrkimys. Ja tämä on myöskin vuonna 2007 alkaneen pitkän ö, äh, prosessin päätös. Äh, tämä prosessi alkoi tuolloin komission valkeasta kirjasta ja johti lainsäädännöllisen työn vuonna 2013 komission jäsen de Kuhtin aloitteesta. Tarkoituksena on tehdä järjestelmästä ennakoivampi ja avoimempi. Muutama sananen siitä, mitä on parlamentti saanut aikaa neuvotteluissa neuvoston kanssa. Tullit eivät koske enää polku myyntitapauksia, jos yli 17 prosenttia hyödykkeen hinnasta on raaka-ainekulua. Sitten meillä on tämä kolmen viikon aika raja. Meillä tulee olemaan kolme taetta, jonka tarkoituksena on taata se, ettei, e, e, että korkeimmilla tulleilla Euroopan unionin sektorit eivät kärsi Euroopan unioni ja nämä uudet säädökset täysin suojelevat, kun tullit lasketaan, niihin otetaan täysin huomioon mm, marginaali, otan huomioon Euroopan unionin intressi neuvostossakin tapa saatu, äänestyksessä saatu kannatus on otettu huomioon myöskin tämän valiokunnan alkuperäinen kanta. Kiitoksia. Hienoa, edustaja Martin. Thank you, Chair. Firstly, let me say I agree. Kiitoksia. Alkuun toteaisin, että olen samaa mieltä edustaja Fielnerin arviosta, jonka kollega Winkler esitti. Eli hyvä, että nyt on päästy tähän virvuuden jälkeen. Mutta pidemmällä aikavälillä tulemme huomioimaan, että riittävää suojelutasoa ei ole voitu tarjota, kun otetaan huomioon tämänhetkinen tilanne, mutta hyvä, että sopimus saatiin aikaiseksi ja neuvoston kanta oli kaukana meistä meidän kannastamme, joten kaikenlaiset lopputulokset olisivat olleet hyviä, joten kiitokset edustaja Fjellnerille hänen tekemästään työstä. Tiedän, että tietojen osioiden osalta hän ei ollut niin innoissaan kuin me muut, mutta hän oli lojaali parlamentin kannalla ja pari huomiota, mitä uh, mitä tulee täytäntöönpanon säädöksen, miten asia on edennyt? Toinen kysymykseni liittyy komission kykenevyyteen selviytyä tästä uudesta säädöstekstistä. Resurssit ovat kortilla. On sovittu nopeammista tutkimuksista. Sitten kynnysten laskeminen. Lisäksi raportointi sosiaali- ja ympäristöstandardin noudattamisesta. Nämä ovat tehtäviä, jotka vaativat melkoisia resursseja, mutta jos haluamme, että säännösteksi toimii, niin resursseja täytyy käyttää. Muuten tästä tekstistä tulee nopeasti aivan hyödytön, joten kyllä komission pitää varmistaa, että se on kykenevä hoitamaan nämä tehtävät. Kiitokset sitten kollega Janine Vihreän Kiitoksia puheenjohtaja Ylitön Davidin sekä esittelijän tekemän työn suhteen, että muuten tämä ei ollut helppoa työtä. Parlamentin kanta oli riittävän vahva tietyllä tavalla niin, että me emme jakaudu komis- neuvoston edessä. Neuvosto ei halunnut kovinkaan paljon muutoksia vastusti lähestulkoon joka ikistä kohtaa valitettavasti. Tämä on tärkeä hetki, sillä sopimus, jonka olemme saaneet aikaan, ei ole vallankumouksellinen sosiaalisiin tai ympäristökysymyksiin liittyen, mutta se ottaa huomioon nämä sosiaaliset ja ympäristölliset kysymykset, olivatpa sitten kysymyksessä marginaalit tai hinnoittelu. Kertomus, jonka komissio tulee julkaisemaan, ottaa nämä huomioon. Mutta jos me haluamme, että Euroopan kansalaiset todellakin käsittävät, mitä me olemme saaneet aikaan, näiden välineiden täytyy olla olemassa. Olipa sitten kyseessä metodologia. Meidän täytyy kääntyä nyt komission puoleen. Meillä on tulossa vaalit ensi vuonna ja olisi aivan hullua, jos meillä ei olisi kertomusta Euroopan komissiolta, joka tekee erityisesti analyysin vaikutuksista yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin kysymyksiin tässä voitaisiin todeta, että Euroopan unioni ei ole täydellinen, emme saa aikaan kaikkea mitä haluaisimme, emmekään me vihreät, mutta välillä me kuitenkin edistymme sellaisissa asioissa, jotka huolestuttavat kansalaisia. Eli minun kysymykseni on nyt komissiolle, kuinka te otatte huomioon nyt tehdessänne tämän uuden mallin mukaisesti töitä, uuden metodologian ja kuinka teidän on tarkoitus ottaa huomioon yhteiskunnalliset ja ympäristölliset kysymykset, kuinka niitä nyt komissio kehittelee. Voinko saada tästä hiukan lisätietoa? Kiitoksia seuran edustaja Scholz. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen aivan täysin samaa mieltä kollegoitteni kanssa. Kiitokset esittelijälle tästä ponnekkaasta työstä meidän kanssamme yhdessä teemme työtä ja esittelijä on koko ajan ollut on koko ajan ollut valmis puolustamaan parlamentin kantaa. Joskus ikään kuin vasten tahtoa. Mutta tämä on positiivinen esimerkki työskentelytavasta. Mitä tulee itse sisältöön, niin olen erittäin tyytyväinen ja iloinen siitä, että Euroopan unioni on ensimmäinen suuri toimija, joka viittaa sosiaalisiin ja ympäristöllisiin kustannuksiin silloin, kun tämän tyyppisistä toimista puhutaan. Jos kuuntelee yrityksiä ja AY-liikkeitä ja ympäristöalan asiantuntijoita, niin käy ilmi, että polkumyynti ja muut vastaavat ovat suuri huolenaihe, joten tästäpä syystä suosittelisinkin, että nyt tämä säädös nivottaisiin suurempaan kokonaisuuteen, jotta monenvälisissä yhteyksissä tätä hyödynnettäisiin. Ehkäpä myöhemmässä vaiheessa – ehdottamamme polkumyyntiin liittyvä määritelmä huomioidaan laajemmin. Eli tuote, jos, jonka tuotantokustannukset ovat teenäiset korkeammat kuin kilpailijan kustannuks, kilpailijalle aiheutuneet kustannukset. Ja jos yritetään tällä tavalla vaikuttaa tilanteeseen, niin tämä on epäreilu kaupan väline ja sitä voidaan pitää myöskin ympäristöpolkumyyntinä ja saaneen viitata tässä myöskin tulevaan lainsäädäntöön ja Puolassa käytäviin ympäristöaiheisiin liittyviin neuvotteluihin. Meidän täytyy välttää väärinkäytöksiä ja luonnon ja ympäristön ja ilmaston tilan heikkenemistä. Meidän täytyy varmistaa, että johdatosan kappaleessa olevat kommentit siirretään tekstin ponsiosaan. Minä uskon, että nyt olemme päässeet kyllä tässä suhteessa hyvin pitkälle. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavan edustaja Sami. Euh, oui, <coughs> alors nous sommes tous d'accord euh, face aux politiques commerciales agressives de la Chine niin, me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kun me kohtaamme Kiinan äh, aggressiivisen kauppapolitiikan ja herra Trumpin toiminnan ja niin edespäin, todellakin täytyy ryhtyä toimiin. Polkumyyntiä vastustavat toimet, kyllä todellakin tämä on mielenkiintoista. Mutta sanoisin, että tässä on kyseessä tietynlainen jatkuva naivius. Voimme todella pohtia sitä, minkälaisia todellisia vaikutuksia Bryssel saa aikaan todellisessa maailmassa ja kuinka se voi nämä tutkimuksensa tehdä maakohtaisesti. Ja meillä on tietyllä tavalla tässä unohdettu esimerkiksi P, ähm, pienet ja keskisuuret yritykset. Äh, uskoakseni me olemme hyvin kaukana nyt Euroopasta, joka suojelisi ja jota herra Juncker kuulemma haluaa. Tässä ei, meidän pitäisi puhua myöskin sosiaalista polkumyynnistä, jota Euroopassakin harjoitetaan. Tämä on sosiaalista polkumyyntiä. Ja meillä on vto säännöstö, mutta vaikuttaa siltä, että olemme melkein ainoita, jotka haluavat sitä enää noudattaa. Kiina ei halua, eikä Intia, eikä nyt Yhdysvallatkaan enää. Uskoakseni me tarvitsemme todella politiikkaa, joka tukee riippumattomuuttamme, talouksiamme. Ja mielestäni tällainen teksti ei mene kyllä niille linjoille. Ja tässä aikaisemmassa puheenvuorossa te mainus, mainitsitte, muistutitte tietynlaisesta terveestä järjestä. Meidän pitäisi todellakin pohtia sitä, kuinka me voimme suojella itseämme tätä polkumyyntiä vastaan. Siis kuinka me voimme itse suojella itseämme nämä toimethan periaatteessa viit- pyrkivät siihen, että muu maailma ei itseään suojelisi. En tiedä, miten te tällaista haluatte toteuttaa. Mielestäni tämä on taistelu, joka on hävitty etukäteen. En tiedä, onko tämä todella oikea taistelu. Enpä usko, ei ainakaan oikea ratkaisu ole. Ja seuraavan edustaja Mylä. Uh, Kiitos. Komissio haluaisi kiittää Inta valiokuntaa tehdystä työstä, koska työ on ollut kovaa sekä neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa yhdessä olemme saaneet aikaan jotakin, mikä on taloudellisesti vaikuttavaa, mikä on hyväksi yrityksille Euroopan unionissa, ja olemme myöskin saaneet tähän mukaan sosiaalisia arvoja. Ja tämä, niin kuin on todettu, on ensimmäinen kerta, kun näin on onnistunut tällaista saada aikaan tällä alueella. Nyt kävisin lävitse niitä kysymyksiä, jotka on esitetty komissiolle. Aloittaisin äh, kysymyksillä, jotka herra Maatsin meille esitti. Mitä tulee tähän? Um, pretty much. The work is currently going... Continental Shelfin osalta työ jatkuu niin sanotusta tulli Eh, asiantuntijaryhmässä, jota eh, verotustuliasioiden pääosasto johtaa. Olen mukana työssä, käymme keskustelua tästä ja haluaisin sanoa, että olen hyvin lähellä sopimusta. Ja kun sopimus on saatu aikaan ja ratkaisut teknisiin kysymyksiin, tulemme eh, viemään tämän äänestäksi kaupan suojatoimien komiteassa. Tässä on hiukan erilaisia luonnoksia. Olemme jokaisessa onnistuneet pääsemään lähemmäksi lopullista kantaa ja lopullista ratkaisua, mutta uskon, että tullaan pian pääsemään siihen. Mutta niin kuin sanottu, vielä ei nouse valkoista savua piipusta, mutta toivottavasti mahdollisimman pian. Toinen kysymys, joka kysytte, koski resursseja. Olette puhuneet siitä, että tämä nykyaikaistaminen merkitsee uusia tehtäviä. On totta, että nykyaikaistamisen on tuonut uusia vastuita, se on totta, mutta olennaisimmiltaan uudistaminen ei ole uutta vastuuta, vaan sääntöjen muuttumista olennaisimmiltaan. Ja, ja uusi muuttuneen sääntöjen muuttaminen merkitsee kollegojen kouluttamista, että pystyvät soveltamaan niitä, vaikka vanhoja – Teemme kovasti työtä sen eteen, että kollegat olisivat ajan tasalla. Mitä tulee tähän toimeen, olemme myös olleet muuttamassa sisäisiä menettelyjämme, niin eh, olemme ottaneet huomioon eri osapuolet siis, ja katsomme, että tämällä on myöskin eh, asianmukaiset ratkaisut olemassa. Ja The modernization package. So... Joten olemme täysin valmistautuneita sitten, kun paketti tulee voimaan ensi kuun alussa. Olemme siis täysin luottavaisia sen suhteen, että voimme tehdä työtä niillä resursseilla, jotka meillä on, niin kauan kuin työtaakka pysyy nykyisen kaltaisena. Jos se kasvaa huomattavasti, meidän täytyy katsoa, mitä teemme sitten. Yksi mahdollisuus on aina, että tapahtuu resurssien uudelleenjärjestelyjä, mutta niin kuin sanottu, komissio on luottavainen, että selviämme sillä, mitä meillä nyt on resurssien suhteen. Jos työtaakka lisääntyy, mitä emme odota, me varmastikin löydämme riittävästi joustavuutta, voidaanko me reagoida ja vastataksemme kaikkiin velvoitteisiin, joita on. Sitten kysymykset, jotka herra Jadot esitti, jotka liittyvät siihen, miten tämä äh, vaikuttamaan, äh, nämä kaupasuojelmat vaikuttaisivat ympäristön ja äh, kysymyksiin. Tätä, tästä komissio tulee antamaan tiedotusta. Me tulemme useassa vaiheessa esittämään tiedottamista sitten, kun eri vaiheissa tämä tapahtuu. Me halu, olemme soveltamaan näitä vai, sääntöjä, olemme valmiita siihen, eh, niin kuin olemme sopineet tästä nykyisestä vuotuisessa kertomuksessa, joka koskee sääntöjen toimeenpanoa. Voit olla varmoja siitä, että työ tullaan tekemään asianmukaisesti ja että me komissiossa me löydämme väylän ottaa huomioon sosiaaliset ja ympäristöstandardit mukaan kaupansuojatoimiin tavalla, jossa on järkeä. Ja me saaneet huomattavaa meni, en saavu, huomattavia saavutuksia tässä aikaan. Ja lopuksi ei vähäisempänä, kun täällä todettiin, että toimenpiteemme ovat liian heikkoja, että ne eivät ole, niin ole vaikutusta, niin sanoisin, että olen tästä eri mieltä, koska me olemme analysoineet niiden vaikutusta markkinoilla – ja jo menneisyydessä, jos katsomme toimenpiteidemme vaikutusta, ne ovat olleet erittäin menestyksekäitä. Me olemme menestyksekkäästi pyrkineet puolustamaan äh, polkumyynnillä tapahtunutta tuontia ja me olemme pyöskineet nykyaikaistamisen kautta vahvistaneet näitä välineitä. Ei pidä mitään epäilystä sen suhteen, etteivätkö nämä välineet olisi tehokkaita. Ne ovat aivan selvästi sitä. Tämän halusin sanoa vastauksena kysymyksiin, jotka meille esitettiin, ja nyt haluaisin toistaa kiitokset työstä, jota täällä tehdään, ja rakentavasta asenteesta, jota on keskustelussa osoitettu. Kiitos. Uh, uh, Haluatko esittelijä tähän vielä puuttua? Paljon kiitoksia. Kiitoksia myöskin kollegoille ja komissiolle. Tulen välittämään kaikki nämä kiitokset esittelijälle ja puhun esittelijän puolesta vain. Yksi TPPlle vielä yksi huomio. Olen varma, että me emme varmaan koskaan tule olemaan tietyistä asioista eri poliittisten ryhmien sisällä välillä samaa mieltä esimerkiksi sosiaalista polkumyynnistä, mutta joka tapauksessa me voimme eh, toisissa asioissa olla yksimielisiä uskoakseni. Tämä on nyt hyvä lopputulos meidän valiokuntamme ajatella. Suosittelet, että tämä hyväksytään muutoksitta, mutta oli miten oli. Tarkistukset pitää jättää tänään kello kuuteen mennessä, mutta enpä usko, että niitä tulee. Joten seuraavassa täysistunnossa voimme äänestää tämän puolesta. Kiitos parlamentin menestyksekään työskentelyn. Seuraavana koordinaattoreiden kokous suljetujen ovien takana. Kaikki ne, jotka eivät saa seurata kokousta, niin pyydän poistumaan salista. Pari minuutin tauko.